Bien, la séance qui était suspendue euh, reprend. No niin, voidaan uudelleen varmasti aloitella. Niille, jotka aamupäivää ei ole, tervetuloa tilintarkastustoimiston jäsenillekin, jotka ovat tulleet. Myös Olafin puheenjohtajalle äh, pitämättä puheitta menemme kohtaan seitsemän, mutta ennen sitä sanoisin kuitenkin, että meidän puheenjohtajamme on matkalla Alankomaista ja tulee tänne iltapäivän kuluessa, mutta en tiedä mihin aikaan tarkkaan, mutta 16 ja kokouksen loppuvälillä. Kohta seitsemän. Euroopan petosten torjuntaviraston vuosikertomus 2011. Siitä saa pääjohtajan puheenvuoron herra Kessler. Tervetuloa. Thank you. Just few words and then... Kiitoksia oikein paljon. Ihan lyhyt alustus ja toivottavasti tulee sitten kysymyksiä. Ja yritän sitten niihin vastata. Niin. Tähän vuosikertomuksen liittyen ja toimintaamme liittyen toteaisin, että tehän tiedätte, mitkä olivat vuoden 2010 toimemme, niin silloinhan minun ei pitänyt vielä tulla tähän, joten ominaisuudesi mutta oli miten oli, minä uskon, että mielenkiintoista infoa voisi olla tässä tarjolla muutamiin mielenkiintoisiin asioihin liittyen, ottaen huomioon nykyinen uudistusprosessi lainsäädäntöpuolella ja mielenkiintoisia aiheita, joista voisimme ottaa opiksi Olafin sisäisen toiminnan teostamiseksi. Haluaisin kiinnittää alkuun huomionne näihin käynnissä oleviin tutkimuksiin. Tekstistä käy ilmi, että noin Tuhat juttua tulee vuosittain esille. Tilanne oli sama vuonna 2010 ja näin, näistä noin tuhannesta avatusta jutusta olemme aloittaneet 115 jutun osalta tutkimukset. Ja 75 jutun osalta tällaista koordinointia ja tukitoimintaa. tilanne on ollut vastavallainen edellisvuosinakin ja siitä voidaan johtaa, että noin 20 prosenttia saamastamme tiedosta ovat sen verran mielenkiintoisia, että tutkimustoiminnat kannattaa aloittaa. Eli Alle 20 prosenttia saamistamme tiedosta johtavat varsinaisiin tutkimustoimiin. Tulevaisuudessa kohtaamme suuren haasteen koskien tätä saamiemme tiedon tasoa. nämä niin sanotut vapaat rahastot, niiden osalta olisi tarkoituksena tehostaa toimintaa siten, että kansallisten ja EU-tason tahojen kesken sovitaan, että tekisimme yhteistyötä ja tiedottaisimme Olafin suuntaan sellaisista tiedoista, jotka antavat ymmärtää, että Euroopalla, Euroopan intressit ovat uhattuina rahoituksellisessa, rahoituksellisessa mielessä. Ja kun katsotte näitä lukuja, niin 46 prosenttia saamistamme tiedoista, siis näistä noin tuhannesta ovat peräisin julkiselta sektorilta eli EUn instituutioista tai kansallisen tason viranomaisilta. Ja kun katsotaan tiettyjen jäsenvaltioiden lukuja, niin joistakin maista emme saa oikeastaan yhtään mitään infoa. Se nyt ei ole uskottavaa. Eli että joissakin maissa ei olisi olemassa minkäänlaisia tietoja käytettävissä, jotka voisivat kiinnostaa Olafia. Niin kollega Gressille olette varmaankin samaa mieltä. Yleensä kertomuksista näitä lukuja ei löydy, mutta voin sen verran sanoa, että saamiemme tietojen taso on korkeampi verrattuna niihin tietoihin, joita saamme yksityiseltä sektorilta. Viimeisten kuukausien aikana olenkin pyrkinyt rohkaisemaan kansallisia viranomaisia toimimaan hiukan tehokkaammin ja myöskin lainvalvontaviranomaisia viranomaisia olen kehoittanut olemaan yhteydessä Olafiin, mikäli he törmäävät mielenkiintoisiin tietoihin koskien äh, petosta tai vastaavanlaisia toimia, joita ei välttämättä käsitellä taas kansallisella tasolla laisinkaan. Ja jotta kansalliset viranomaiset saataisiin rohkaistua tällaiseen tehostettuun toimintaan, ja voin kertoa jo nyt, että seuraavassa kertomuksessa tulemme maakohtaisesti ilmoittamaan paljonko saamistamme tiedoista tai kuinka suuri osa saamistamme tiedosta tulee yksityiseltä ja kuinka suuri osa julkiselta sektorilta. Ja sitten katsotaan myöskin, että missä määrin teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, sillä jos jäsenvaltiosta löytyy paljon tietoa, yksityissektorilta, mutta ei julkiselta sektorilta, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä kyseinen maa aiheuttaa ongelmia. Mitä tulee juttujen käsittelyn pituuteen, kuten asiakirjasta käy ilmi, niin asiakirjojen saapumisesta loppuraportin laatimiseen asti kuluu noin 27,9 kuukautta. Niin mitä tämä pilkku yhdeksän kuukautta tarkoittaa käytännössä, mutta joka tapauksessa reilut 27 kuukautta jutun käsittelyyn menee. En tiedä, mitä tämä yhdeksikkö tässä pisteen perässä tarkoittaa, tarkoittaako se päiviä vai mitä. No, 27 kuukautta, 27 päivää, näin keskimäärin juttujen käsittely kestää, eli tämä ei ole mikään mairitteleva luku. Mutta tehän tiedätte, että käsittelyt kestävät Olafissa. Syitä tähän on olemassa lukuisia niin muistutatteko vielä siitä, että on tilanne ollut joskus pahempikin. Eli tilanne on paranemaan päin, mutta kyllä tässä vielä tekemistä riittää. Mutta onhan tämä joka tapauksessa liian pitkä käsittelyaika. Syitä tähän pitkään käsittelyaikaan löytyy useampiakin. Osittain syypänä on Olaf itse, toisista taas ei. No haluaisin ottaa nyt esille ne syyt, jotka johtuvat Olafin toiminnasta ja myöhemmin sitten kerron yksityiskohtaisemmin näistä syistä. Useimmitenhan tilanne on sellainen, että alku- eli arviointivaiheissa kestää hyvin pitkään ennen kuin saamme tietoa kansallisilta viranomaisilta, kun pyydämme heiltä tietoa sen suhteen, miten unionin varoja on käytetty. Eli kyse on ihan perustiedoista, joita me tarvitsemme tehtääksemme päätöksen siitä, aloitammeko tutkimukset vaiko emme. Useimmiten näiden tietojen perusteella sitten tai meidän täytyy vain sitten selvittää, että mitkä tiedot ovat riittävän päteviä tutkimustoiminnan aloittamiseksi. Joskus joudumme jopa vuoden päivät odottamaan näitä tarvitsemiamme tietoja. No mitä voimme tehdä tilanteen korjaamiseksi? Tarkoituksena on tietenkin lyhentää näitä käsittelyaikoja, mutta me tulemme olemaan tiivimmässä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme varmistaa, että tiedot saamme nopeammin käyttöömme. Kyse ei ole siitä, että lähettäisimme vain kirjelmän ja odottaisimme kirjallista vastausta, vaan pyydämme, että pääsisimme suoraan heidän tietokantoihin käsiksi. Tämä ei ole sinänsä mikään uusi asia, sillä tätä työtä on jo tehty aikaisemminkin. Ja minun mielestäni nämä kansalliset tietokannat, ne pitäisivät olla Olafin käytettävissä, kun kyse on Euroopan unionin äh, varojen käytöstä kansallisella tasolla. Ja jos saisimme pääsyn näihin tietokantoihin, niin silloin me voisimme myöskin nopeuttaa toimintaamme ihan muutaman viikon sisällä. Voisimme tehdä päätöksen tutkimuksen aloittamisesta, eikä tarvitsisi odottaa kuukausitolkota jopa vuotta. helmikuussa Olafin rakenne hiukan muuttuu. Me perustamme uuden yksikön, joka on vastuussa tästä arviointityöstä eli valinnasta. Eli se keskittyy vain ja ainoastaan tähän arviointityöhön. Näin pyrimme tehostamaan toimintaamme ja lyhentämään tätä käsittelyaikaa. Tarkoituksena on lyhentää tätä arviointiaikaa neljään kuukauteen. Tällä hetkellä tähän arviointiin menee noin seitsemisen kuukautta. Niin, tämä uusi yksikkö siis perustetaan. Ja jotta voimme tehokkaasti käsitellä näitä saamiamme tietoja, niin jo heti alkuvaiheessa eri tutkimusyksiköt näitä asiakirjoja käsittelevät, mutta jatkossa asia hoidetaan siten, että nämä tutkimusyksiköt eivät vastaakaan enää valinna, valintatyöstä, vaan pelkästään tästä varsinaisesta tutkimustyöstä. Eli nämä kaksi vaihetta erotetaan toisteta, erotetaan toisistaan siten, että niistä vastaavat eri yksiköt. Eli ehkä vuoden kahden päästä sitten selviää, onko tämä onnistunut valinta. Ja toivottavasti sitä kautta käsittelyajat lyhenevät. Ja sitten vielä viimeinen huomio ja se liittyy Olafin toiminnan tuloksiin. Täältä löytyy lukuisia lukuja. Muun muassa tutkimustoimissa, jotka liittyvät juridisen puoleen ja rahoituksellisen puoleen. Eli yhtäältä tuomioistuimien langettamat rangaistukset, jotka perustuvat Olafin tekemiin tutkimustöihin, vuonna 2010 langetettiin yhteensä noin 125 vuoden edestä vankeusrangaistuksia ja lähes 1,5 miljardin edestä rahasakkoja. Tämän lisäksi EU on pystynyt saamaan takaisin lähes 70 miljardin edestä varoja ja nämä varat on saatu juuri Olafin toiminnan avulla. Eli nämä vuoden 2010 kertomuksesta löytyvät luvut perustuvat siis aikaisempiin tutkimuksiin. Joskus nimittäin kuluu useampikin vuosi ennen kuin nämä Olafin varat Olafin raportit on lähetetty eri tahoille ja nämä varat on saatu palautettua unionin kassaan tuomioistuimen päätösten myötä. Mutta nämä luvut eivät todellakaan kerro oikeastaan mitään vuoden 2010 tilanteesta, vaan aikaisempien vuosien aikana saavutetuista tuloksista. Mutta mielestäni nämä ovat ihan hyviä tuloksia. Mutta onhan muitakin tuloksia saatu aikaiseksi. Ei tämä kaikkea kerro. Ja minä todellakin toivon, että Olafin toiminta tutkimusrintamalla toimii eräällä tavalla myöskin tällaisella pelokkeena, eli ettei tällaiseen epäsäännönmukaiseen toimintaan ryhdytä. Eli tällainen pelottava vaikutus sillä voisi olla. Sitä ei voida toki tietenkään mitata, mutta tässä nämä luvut, jotka paperilla ovat, niin ne ovat ne keskeisimmät, jotka ovat muotoiltavissa lukujen lukuina. Ja voidaan varmaankin sanoa, että Olafiin investoidut rahat ovat hyviä investointeja, sillä Olafin avulla varoja on saatu palautettua kassoihin enemmän kuin mitä meidän toimintamme on maksanut. Ja mikäli teillä on kysyttävä, niin mielelläni pyrin vastaamaan kysymyksiin. Euh, Kiitoksia, herra pääjohtaja. Nyt esittelijämme saa puheenvuoron herra Valtsitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas direktoriau. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtajalle. Te esittelitte meille tämän yksityiskohtaisen kertomuksen ja annoitte meille joitakin tilastotietojakin ensisilmäykseltä voidaan varmasti sanoa, että voimme onnitella teitä. Täytyy muistaa tosiaan, että te aloititte työnnekin vasta tänä vuonna. Minulle kaikkein tärkeimpiä, tärkein asia on seuraava. Tutkintajuttujen määrä on pienentynyt myös kestoaika, mutta eiköhän siinä ole vielä kuitenkin kohentamisen varaa. Minun mielestäni vielä suurimpana kantona kaskessa tänä päivänä on, kun ajatellaan tämän päivän lukuja, on seuraava kysymys. Vuoteen 2010 mennessä Olaf totesi, että meidän pitäisi pari miljardia periä takaisin. Me olemme päässeet vain yhteen miljardiin euron takaisin perinnässä. Te olette se elin, joka joutuu paljolti tutkinnasta kantamaan vastuun, totta kai yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, oikeuslaitosten kanssa, mutta mainitsittekin jo, että siinä yhteistyössähän on ollut ongelmia. Minä uskon, että tämä onkin yksi tärkeimmistä syistä siihen, että jäsenvaltiot eivät niin avoimen mielin tarjoakaan tietoa. Ehkä ei se välttämättä ole niin tarpeenkaan, ehkä niin ajatellaan myös, kunhan teillä on enemmän tietoa käytettävissä, niin varmasti myös teidän juttumääränne kasvaisi. Näin minä uskon. Tämä johtuu siitä, että eri jäsenvaltiossa on niin erilaiset järjestelmät. Minulla on myös muutama kysymys tässä, jotka olen kirjannut ja halusin ottaa ne esille. Ne ovat sinällään toissijaisia merkitykseltään, siis ensinnäkin tietokantojen käyttömahdollisuus ja yhteistyö eri tahojen kesken – Esimerkiksi Eurojust ja Europol, pari mainitakseni. Vielä yksi näkökohta on jäsenvaltioiden asennoituminen teidän toimintaanne ja työtänne kohtaan. Totta kai me ymmärrämme kaikki, että yhteistyötä tarvitaan. Juuri ennen lounastakin me kävimme keskustelua Olafin riippumattomuudesta. Me kaikki totesimme, että on erittäin tärkeää, että me pääsemme yhteisymmärrykseen tietyistä peruskäsitteistä, määritelmistä ja säännöistä niin, että teidän työnne helpottuisi ja työnne myös ymmärrettäisiin paremmin. Tänä päivänä minun mielestäni kaikkein tärkeintä on seuraava. Joissakin jäsenvaltioissa on paljon epäsäännönmukaisuuksia – kuudessa jäsenvaltiossa, Romaniassa, Espanjassa, Bulgaariassa, Italiassa ja Puolassa. Siis näiden maiden kohdalla on kyse 60 prosentista, eli tämän verran tieto liittyy epäsenomukaisuuksiin. Voisikohan tämä johtua siitä, että maissa on vääriä käytänteitä, tai voisiko johtua siitä, että kysymykset eivät ole esitetty oikealla tavalla tai ehkä tieto ei ole ollut riittävän tarkkaa. Toiseksi mainitsisin Bulgarian maatalousalan. Jos mietitään näitä tutkintatoimia tällä alalla, niin 61 kaikista tapauksista koski maataloutta. Edellisinä vuosina luku oli toinen, ehkä vain 26 tapausta. Voisitteko kertoa tästä seikkaperäisemmin Bulgarian ja maatalouden kohdalla. Jatkossa varmasti käydään enemmän keskustelua tuista maataloudessa, siksi tämä peräkuuluttamani tieto ehkä olisi hyödyllistä. Sitten Belgia ja Luxemburg seuraavaksi. Näiden maiden kohdalla petostapausten määrä on pienentynyt 50 prosentilla viime vuosina. Voisitko kertoa, miksi näin on käynyt? Vielä yksi juttu. On mainittu täällä, että 2010 osoitettiin vain 37 prosenttia työajastanne tutkinta. Onko tämä teidän mielestänne oikea suhde? Onko näin tarkoitus jatkaakin? Oletteko todella sitä mieltä, että tutkintatoimiin osoitettu aika on riittävä? Tässä nyt tärkeimmät kysymykseni teille. Odotan mielenkiinnolla vastauksianne. Mielenkiinnolla odotan myös teidän kertomustanne vuodelta 2011. Varmastikin saadaan aikaan hyviä tuloksia tänäkin vuonna. Kiitos. Merci. Kiitos, herra Geier. Kiitos puhemies, puheenjohtaja. Niin, herra Kessler, te puhuitte uusista haasteista, joista Olafin täytyy selvitä. Samaan aikaan kun resurssit, jotka ovat käytössä, eivät todennäköisesti kasva. Budjetti-ihmiset täällä meidän piirissämme tietävät, minkälainen paine meihin kohdistuu. Ja tästä syystä kysymykseni kuuluisi, minkälaisia uusia aloitteita on suunnitteilla Olafissa ja onko teillä jo pohdittu sitä, miten resursseja näihin käytettäisiin ja miten resursseja talon sisällä sitten jaettaisiin uudelleen. Herra pääjohtaja, olkaa hyvä. Yes, thank you. Uh... Kiitoksia. jäsenvaltiot ja yhteistyö. Herra Balchitis otti tämän esille. Nämä eri luvut tutkintatoimien kohdalla. No, asennoituminen kyllä vaihtelee valtiosta toiseen. Aika laillakin, jos ajatellaan yhteistyön harjoittamista Olafin kanssa – Sanoisin myös, että jopa yksittäisissä jäsenvaltioissa on eroja, kun ajatellaan lainvalvontaviranomaisia, tullilaitosta tai hallintoviranomaisia. Siksi on, ja jos, jos silloin mitään mielenkiintoakaan on, siis minun puoleltani sanoa, että jokin valtio on yhteistyöhalukkaampi kuin toinen – se vaihtelee. Mutta minun viestini oli jäsenvaltioille, että me voisimme olla heille tärkeä lähde, voimavara, koska monet isot petostapaukset tai petosverkostot edellyttävät toimia muulla kuin vain kansallisella tasolla. Siksi minä olen pyrkinyt tekemään Olafia paremmin tunnetuksi jotenkin viranomaisten parissa, esimerkiksi laivalvontaviranomaisten parissa. Olen nimittäin huomannut, että jos emme saa tietoa heiltä, minä olisin myös halunnut, mutta vielä en ole siihen päässyt, saada enemmän väkeä Olafiin, jotka tulisivat kansallisista lain valvonta viranomaisten parista. Noin meillä on 300 tutkijaa Olafissa, tässä nyt otan vain pari esimerkkiä, niin ei minulla ole yhtäkään Saksasta lainvalvontaviranomaisten taholta, paitsi sitten tullilaitoksen piiristä. Siis ei yhtä ainoaa Saksasta, siis poliisiviranomaista tai liittovaltiopoliisin edustajaa Ranskastakaan ei yhtä ainoaa, siis kansalliselta tasolta lainvalvonnasta. Ei yhtäkään. En minä tässä osoita sormella jäsenvaltioita, päinvastoin. Noin pääjohtajana minun pitäisi olla huolestunut tästä, koska on nimittäin nähty, ja minä olen nähnyt lyhyen kokemukseni ajalta, että kun on väkeä, en nyt mainitse maita, mutta joistakin tietyistä eteläisistä maista Euroopasta, kun on iso määrä Olafissa väkeä, jotka ovat peräisin tuomaan lainvalvontaviranomaisten parista, me saamme silloin hyvää tietoa, hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssakin. Mitä ilmeisimmistä syistä. Kuten alussakin totesin, minä haluaisin, mutta en ole vielä näin tee kahdesta syystä. Se herra Gayer, jos sen totesi, minä tarvitsen lisää voimavaroja, niitä minulla ei ole. Toiseksi, minulla on vain kolme viidestä sadasta virkaa avoinna Olafissa. Kolme virkaa. Eli kolme voin palkata vain. Siis sen verran voin käyttää. Olen ollut aika varovainen – niiden kanssa. Ei siinä paljon liikkumavaraa ole eli Olafissa, mutta olen pyrkinyt jotain sen parissa tekemään. Sitten niin, että saataisiin enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, niin haluaisin muuttaa indikaattoreita. Pelkäpä pahoin, että meidän täytyy tästä keskustella teidänkin kanssanne vielä joskus myöhemmin. Mutta ei tämä kertomus 325 artiklan mietintö, kertomus epäsäännönmukaisuuksista ja petoksista on iso juttu. Ja joskus harhanjohtavaakin. On nimittäin maita, jotka raportoivat epäsäännönmukaisuuksista, jotkut eivät. Me uurastamme kovasti, että kaikki jäsenvaltiot pääsisivät samaan vaiheeseen käyttäisivät samoja standardeja, mutta eihän se ole oikeastaan meidän hommamme. Jäsenvaltioiden oikeastaan pitäisi raportoida. Kyse on siitä, että mitä enemmän raportoidaan, mitä paremmin raportoidaan, niin sitä enemmän syytetään petoksen tekemisestä. Siksi jäsenvaltiossa on taipumuksena, että no, nyt olemme nämä yksilöineet, koska me raportoimme niin hyvin, en, ensi kerralla emme raportoikaan siis. Tämmöisen olemme törmänneet. Sitä paitsi epäsäännönmukaisuudet eivät tarkoita sinällään petosta. Epäsäännön, epäsäännönmukaisuus hallinnollisella ei välttämättä ole petos. Herra Paltsit otti esille myös meidän tutkintatoimemme. Meillä on joissakin maissa enemmän tutkintaa kuin joissakin toisissa. Ei se muuten välttämättä tarkoita, että että niissä maissa olisi myös enemmän petoksia. Meillä vain on ehkä enemmän tietoa noista maista. Se saattaa esimerkiksi merkitä, että saamme enemmän tietoa niistä maista. Esimerkiksi, jos katsoo taulukkoa, niin sieltä huomaa, että sarake, jossa todetaan tupakka tai savukkeet, en niin muista tarkkaan, ja meillä on tutkinta jossakin jäsenvaltiossa, niin se voi olla, että siitä maassa saimme tietoa. Tai tulliviranomaiset toimittavat meille tietoa savukkeiden salakuljetuksesta ja sitten ryhdymme tutkintatoimiin. Ei se sitä tarkoita, että oli enemmän petoksia. Tämä nyt vain yhtenä esimerkkinä. Lisätutkinta merkitsee jossakin jäsenvaltiossa myös sitä, että meillä on enemmän tietoa, me ei enemmän operatiivista yhteistyötä – se saattaa jopa olla ihan hyvä indikaattorikin. Joka tapauksessa aion muuttaa tai parantaa raportointia, eli taulukkoja tullaan muuttamaan niin, että voidaan paremmin yksilöidä yhteistyön taso jäsenvaltioiden kanssa. Niin, että hekin saavat kannustimia tehdä yhteistyötä meidän kanssamme tehtäisiin selvempi ero niiden maiden kanssa, joissa on enemmän petoksia, tai sitten verrattuna maihin, joissa on enemmän harjoitettu yhteistyötä myös petosten torjunnassa. Sitten herra Gajerin esille ottama kysymys. Mitä minä yritän tehdä? No aika paljon me yritämme tehdä oikeastaan. Pyrimme lähinnä järkiperäistämään voimavarojemme käyttöä, kuten totesitte. En nyt kuvittele, että tässä lisätään tutkimusta tai lisää voimavaroja saataisiin. Totta kai rohkaisen teitä, mutta on tässä nyt oltava realistinenkin. Ja yleensä nyt olenkin. Ihan olisin iloinen, että säilyisivät edes nämä voimavarat, jotka meillä on. Ensi kertaa nimittäin minun saapumiseni jälkeen myös tätä budjettia leikattiin, no ymmärrän a better use of this Eli henkilöstöä käytettäisiin paremmin ja kuten totesin, tehtäisiin ero eri toimien välillä Olafissa. Meillä on oikeastaan kaksikin toimeksiantoa. Ensinnäkin yleisempi tutkintatyö, toinen poliisitoimena. Me autamme tässä myös komissiota petosten torjunnassa. Me teemme eron näiden toimien välillä – käyttää myös henkilöstöä. Joskus siinä on päällekkäisyyttä, hämmennystäkin eri vastuissa, voimavarojen hukkaan menemistä. Ensimmäiseen helmikuuta mennessä tiedämme, miten paljon henkilöstöä on. Tässä ollaan kiinni myös parlamentista ja kaikista valvovista elimistä. Siis kuinka paljon tutkinnassa on mukana. Eli se käy selvemmäksi sitten. Mutta tämän lisäksi olemme myös myös miettimässä voimavarojen osoittamista seurantaan, kuten me sitä kutsumme. Ensimmäinen helmikuuta alkaa sitä kutsutaan Olafin suositusten täytäntöönpanoksi. Sen jälkeen, kun ne on lähetetty asianomaisille viranomaisille, me seuraamme Joskus me avustamme, joka oikeus- tai rahoitusviranomaisia heidän työssään. Joskus me nostamme syytteitä, mutta Oikeusjuttuja on seurantavaiheessa jopa tuhat tapausta, ainakin satoja, satoja, satoja juttuja, jotka ovat peräisin Uklafista. Siis se on oikeudellista seurantaa. Kansallisella tasolla, joka kukaan oikeastaan tiedä, missä niissä mennään, missä arkistoissa, oikeustaloissa ne oikein ovat. Me pyrimme selvittämään ja siivoamaan tätäkin sotkua. Ja käytämme paremmin voimavarojamme. Vähemmän väkeä on osoitettu tähän tarkoitukseen ja myös tuloksellisemmin. Enemmän tekisi tutkintatyötä. Eli enemmän väkeä ydintoiminnassamme eli tutkinnassa ja muissa yksiköissä petoksen torjuntapolitiikkaa harjoitamme. Ja vähemmän hallinnollisia tehtäviä, toistuvia hallinnollisia tehtäviä. Lopuksi niin, että voisimme järkiperäistää meidän rajallisia voimavarojamme, meidän vuotuinen hallinnointiohjelmamme, jota olen nyt viimeistelemässä ihan näinä päivinä, myös antaa parempaa osviittaa painopisteistä, varsinkin tutkinnassa. Tässä ennakoin jo hiukkasen, mitä tulee uuteen asetukseenkin, josta te nyt olette käymässä keskustelua vuotuisen ohjelman pitäisi asettaa myös painopisteet tärkeysjärjestykseen. Tämä koskee varsinkin tutkinnon valintavaihetta. Me paremme myös tärkeysjärjestykseen, tai ainakin kiinnitämme huomiota enemmän korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Meidän ovat hankalampia tietysti selvittää, mutta parlamentistakin on tullut tällaisia ajatuksia. Sitten me keskitymme myös tavallaan niin kutsutuihin riskialueihin, noin maantieteellisesti puhua niin, että voisimme enemmän tehdä tutkintaa siellä. Kiitos. Inge Graslö. Ich wollte nur eine Frage stellen. Niin, aivan vain yksi kysymys nyt. Kiertää sanan huu, herra pääjohtaja, että aiotte luopua AIPNstä, eli siis mahdollisesta itse nimittää henkilökuntaa. Pitääkö tämä huhu paikkansa vai ei? I don't know. Uh, uh, actually, now I'm worried. Niin, olen hiukan huolestunut, sillä kuulin jostain, en muista mistä päin tämä viesti olikaan peräisin, mutta minua huolestuttaa, että kuulen nyt tästä asiasta täällä parlamentissa, mutta ei minulla ole siihen liittyen mitään infoa. Mutta voinen olettaa, että jos mitään ei muuteta, niin mikään ei myöskään muutu. Eli oikeastaan te tästä asiasta päätätte. Joten sanoisin, että mikään ei tule muuttumaan. Siis jos olette kanssani samaa mieltä, että mikään ei tule muuttumaan. Olette siis samaa mieltä. No niin, silloin onkin jo rauhallisempi olo. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Valtritis. Kiitos puheenjohtaja. Niin, todellakin. Sanoin tämän oikein, että meidän pitää muuttaa monia asioita. Ja tämä kertomus palvelee tätä tarkoitusta tulevaisuudessa, kun ajatellaan periaatteita ja toiminta-alueita. Ja tulevana tavoitteena on, ei ole se, tehdä mahdollisimman monta tutkimusta, vaan toisaalta yhdessä Euroopan parlamentin kanssa riippumattoman Olafin avulla – on tarve saada aikaan petoksen torjuntapolitiikka ja sen toimeenpanon valvonta. Tavoitteena on, että tutkintoja on mahdollisimman vähän. Ja kun tämä politiikka on toiminnassa, sitten voimme katsoa, miten tavoitteet on saavutettu. Ei kovinkaan paljon lisättävää. Tänään kuulin hyvin selkeän viestin nimittäin sen, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat halukkaampia yhteistyöhön, halukkaampia antamaan tukea Olafille, ovat huonommat. Minusta tämän ei pitäisi olla suuntaviiva tulevaisuutta varten. Ja teidän pitäisi itse tehdä ehdotuksia siitä, miten saataisiin aikaan järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että saatte riittävästi tietoa kaikista jäsenvaltioista. Niin, että nykyinen tilanne hyödynnettäessä EUn varoja. Siis yleisen kuvan pitäisi olla sellainen, että voimme antaa selkeämpiä vastauksia ihmisille, kansalaisille. Haluan siis kiittää teitä hyvin kattavista vastauksistanne ja odotamme mielenkiinnolla jatkokeskusteluja eri päätöslausamien yhteydessä. Ja se uudistus, josta me puhuimme ennen lounasta, sen tulisi tarvita sitä tavoitetta, että teemme elämämme ja työmme helpommaksi itsellemme. Merci. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. No niin, eipä taida olla. Voimme päättää tämän kohdan käsittelyn, eli kohdan seitsemän käsittelyn. 2011 vuosikertomus, kyllä se liittyy enemmänkin vuoteen 2010. Kiitos pääjohtajalle herra Kesslerille, myös hänen avustajilleen ja menemme kohtaan kahdeksan. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus otsikkona tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyä koskeva tarkastus. Tervetuloa tilintarkastustuomioistuimen jäsenellä Michel Kertin. Ingeborg Gressler esittelijämme puheenvuoron saa tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka esittelee johtopäätökset. Eh, merci, monsieur le président. Eh, monsieur... Kiitos, herra puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Minä esittelen tilintarkastustuomioistuimen puolesta kertomuksen, joka tarkastelee tilien tarkastamishyväksymismenettelyä maataloudessa – ja luonnonvaroissa. Niissä unioni kuluttaa joka vuosi noin 55 miljardia euroa. Mitä on tämä tarkastamismenettely, tilien tarkastamismenettely? Se on varainhoitoasetuksessa määritelty ja se koskee ennen kaikkea niitä menoja, joita yhteisesti toteutetaan. Tämä menettely tarkoituksena on antaa komissiolle mahdollisuus, se ei hän suoraan näitä menoja toteuta, kantaa vastuunsa viime kädessä talousarvion toteuttamisessa. Tämä liittyy siihen, että kun vuosittaisissa tileissä tätä selvitetään, että noudatetaan sovellettavaa säännöstöä 53 artiklaan varannut asetuksessa. Menettely on kaksivaiheinen. Ensivaiheessa komissio tekee päätöksen, nimittäin rahoitustarkastamismenettely, ja siinä selvitetään tilien tarkkuus. Siinä maksajavirastot ovat tässä tukemassa päätöksen tekemiseksi. Mukana on kansallisia sertifiointitahoja, jotka sertifioivat nämä tilit. Toisessa vaiheessa komissio itse tekee myös tilintarkastuksia niin, että se voi selvittää rahoituksen, joka tulee EU-budjetista. Siinä erotellaan ne menot, jotka eivät vastaa sääntöjä. Tämä on asianmukaisuuspäätös. Säännönmukaisuuspäätös. Ensinnäkin menen tähän tilien tarkastamiseen ja sitten sääntöjen mukaisuuteen. Ja sen jälkeen kerron myös näihin suosituksiin kokonaisuudessaan menettely liittyen, kun tässä joudutaan tekemään nämä mainitsemani kaksi päätöstä. Haluaisin ennen kaikkea tähdentää, että valtaenemmistö huomioista, joita tilintarkastustuomio on nyt tehnyt, eivät ole mitenkään uusia. Ne ovat olleet esillä jo vuosikertomuksissa tai erityiskertomuksissa aikaisemminkin. Sen sijaan se, että nämä huomiot on kerätty nyt johdonmukaisiin yhtenäisiin puitteisiin, antaa meille mahdollisuuden nähdä tämä kokonaisvaltaisemmin koko menettely. No niin, ensinnäkin tilien tarkastaminen ja hyväksyminen. Yleisesti ottaen huolimatta siitä, että joltakin kohdin on heikkouksia, ne on mainittu kertomuksessa, enkä niistä sen enempää tässä yhteydessä puhuu. Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin pannut merkille, että sertifiointivirast, tarkastusyksiköiden työ on antanut mahdollisuuden tarjota komissiolle tietoja, jotka ovat luotettavia, niin että päätös voidaan siellä vuosittain tehdä tilin tarkastamiseksi ja hyväksymiseksi. Mutta sitten vuoden 2007 näiden tarkastusyksiköiden työ on laajentunut. Mukaan on tullut myös tiettyjä laillisuus- ja säännönmukaisuusnäkökohtia, joista ne eivät aikaisemmin kantaneet huolta. Tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille, että nämä uudet työtehtävät eivät vielä ihan täydellisesti tullut hoidetuksi noissa yksiköissä yleisesti ottaen se lisäarvo, joka tulee näiltä yksiköiltä ja joka lausuma annetaan esimerkiksi maksajavirastojen johtajille, niin nämä eivät ole olleet kovin selkeitä vielä. Toiseksi käsittelen tilien säännönmukaisuutta. Siinä komissiolla on aika merkittävästi valtaa. Vuoteen 2010 mennessä komissio on jättänyt ulkopuolelle menoja, yli 6 miljardin euron verran, kun on kyse epäsäännönmukaisuuksista. Kuitenkin tilintarkastus Suomistuin on todennut, että tämä sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen on toteutunut tavalla, joka on törmännyt tiettyihin ongelmiin. Tässä haluaisin mainita kolme ongelmaa. Ensinnäkin Rajalliset voimavarat, joita komissiolla on käytettävissään selvityäkseen näistä tarkastustehtävistä säännönmukaisuudessa tai riskinarviointimenetelmät, joita toteutetaan, niin että voidaan valita ne alat, joihin työssä keskitytään, eivät anna mahdollisuuksia toteuttaa tyydyttävällä tavalla kaikista maatalousmenoista. Aina on harmaita alueita, jotka jäävät ulkopuolelle. Toiseksi liittyen tilien sääntöjen mukaisuuden tarkastamiseen. Jos ajatellaan yhteisrahoituksen ulkopuolille jäävistä menoista, niin suurelta osin on siis yli 90 prosenttisesti on kyse oikaisuista. Nämä summat lasketaan komission eri yksiköissä niiden puutteiden pohjalta, joita on tullut esille hallinnoinnissa ja valvonnassa jäsenvaltioissa – ne eivät siis perustu virhesummiin maksatuksessa, joita lopulliset, tukien saajille on annettu. Tästä käy nyt ilmi, että nämä oikaisut eivät ole sovelias väline tilien tarkastamiseen. Siis se ei ole mikään oikaiseva väline, kun on kyse laittomista maksuista. Sen sijaan se on hyvä väline, jotta voidaan unionin taloudellisia intressejä suojella. Tilintarkastustuomioistuin on pitkään ottanut esille tämän vaikeuden ja minä vielä toteaisin, että tämä huomio tuli esille myös parlamentissakin, varsinkin vastuuvapauspäätöksessä vuodelle 2007. Siinä Euroopan parlamentti valitteli sitä, että ei ole oikeastaan minkäänlaista kunnon yhteyttä näiden oikaisujen ja todellisten summien ja maksatusten välillä. Kolmanneksi tilien sääntöjen mukaisuuden tarkastamismenettelystä meidän esille ottamamme heikkous, se, että nämä hyväksytään kovin myöhään. Tämän lisäksi se, että meillä on sovittelu menettely komission jäsenvaltioiden kesken olemassa, vain pitkittää tätä päätöksen hyväksymistä. Joskus on kyse ainakin tällä hetkellä kolmesta viiteen vuotta, joskus menee pidempäänkin. Noin esimerkinomaisesti me korostimme, että 2008 lopussa siihen perustuvat meidän näkemyksemme. 2008 lopussa tilien tarkastaminen oli saatettu loppuun kuin vasta vuoden 2001 osalta. Siis 2008 lopussa viimeinen tarkastelu, tarkastamismenettely oli vuoden 2001 osalta. Kolmanneksi, nyt nämä suositukset liittyen kokonaisuutena tarkastamis- ja hyväksymismenettelyyn, kun on kyse näistä kahdesta päätöksestä, joita äsken tarkastelin erikseen. No, tästä tekisin kolme huomiota. Ensinnäkin, tilintarkastuomioistuin on todennut, että kun ajatellaan nykyisen menettelyn loppuun saattamista, niin komissio ei tee päätöstä, jossa lopullisesta lyödään lukkoon tiettynä aikana menojen summa maataloudessa, jotka tulisivat unionin budjetista. Kuitenkin tätä edellyttää varanhoitoasetus, nimittäin 42 soveltamismääräyks, 42 artikon soveltamismääräyksessä toteaa, että tilien tarkastaminen pitää sisällään myös komission päätöksen lyödä lukkoon nämä menot yhteisön budjetista. Kun tällaista lopullista päätöstä ei ole, niin tämä tieto menoista, jotka tulisivat yhteisöbudjetista, siis tätä tietoa ei myöskään ole tileissä mukana. Toiseksi Euroopan parlamentti päätöslauselmassaan tilivastuuvapaudeksi otti esille myös operaatioita, joista komissiolla ei vielä täyttä vastuuta ole. Nimittäin ne summat, jotka ovat tileissä, ehkä muuttuvat matkan varrella sen jälkeen, kun vastuuvapaus on annettu, sen jälkeen, kun voidaan komissiossa tehdä päätös tilien sääntöjen mukaisuudesta. Toisin sanoen tiedot ovat epätäydelliset siinä vaiheessa. Kolmanneksi, tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että koska oikaisut tulevat komissiosta, niin tämä oikaisujen taloustaakka jää kuitenkin jäsenvaltioiden harteille. Siis jäsenvaltioiden harteille eikä niiden avunsaajien harteille, joille se on tullut epäasianmukaisesti. Sitten näistä oikaisusta vielä. Usein jäsenvaltiot kiistävät summat, koska ne eivät perustu riittävän kiinteään suhteeseen näiden epäsäännönmukaisuuksien kanssa on useita avoimia juttuja myös Euroopan unionin tuomioistuimessa. Ja koska kuitenkin veromaksajat joutuvat maksamaan tämän, eivätkä avun saajat, nämä komission vaatimat palautukset eivät ole pelotteenomaisia, ja näin ei myöskään tilejä pystytä korjaamaan. Lopuksi ottaisin esille vielä tilintarkastuomistuimen suositukset sitten hyvin lyhyesti niin, etten alustukseni ole liian pitkä. Meillä on kaksi suositusta, jotka ovat tärkeimmät. Ensinnäkin se suosittelee, että selkeytetään eri vaiheiden tavoitteita menettelyssä. Myös se tarkemmin eri tahojen rooli tässä vaihe, eri vaiheissa. Tässä suositetaan, että oli tietyt määräajat, kun eri vaiheet toteutetaan menettelyssä niin, että voitaisiin lyhentää tätä menettelyä. Toiseksi tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio määrittelisi lopullisella summalla menojen summan tiettynä varanhoitovuotena, niin että komissio ottaisi tämän summan mukaan myös tileihin ja näin se voisi sitten vastuuvapaus todeta, joka pystyy tekemään päätöksen tietäen kaikki, kaiken. No nyt olen lyhentänyt tässä alustustani ja jätän näiltä osin tähän, mutta en halua kuitenkaan lopettaa ennen kuin olen kiittänyt esittelijään ja hänen avustajiaan. He ovat osoittaneet valtavaa mielenkiintoa tähän kertomukseen. Haluan kiittää myös laadukkaasta yhteistyöstä, joka on ollut tässä mukana yhteisessä työssämme. Kiitos. Euh, kiitoksia. Sitten esittelemme Inge Gressle. Paljon kiitoksia. Tämä oli niin ihanaa luettavaa, että en tästä oikein halunnut päästä otettani irti. Niin faktahan on se, että nyt tätä pääsemme vasta käsittelemään ja se johtuu siitä, että kun kävin tätä erittäin mielenkiintoista kertomusta läpi, niin tein päätöksen odottaa tilintarkastustuomioistuimen toista erityiskertomusta perusteettomasti maksettujen maataloustukien takaisin perinnästä, koska ne kuuluvat samaan aihealueeseen. Kuten kollega Katansa totesi, tämä on monisäikeinen ongelma, joka liittyy tarkastajien toimintaan. Tämä on kertomus, jolla on keskeinen merkitys meidän toimintaamme silmällä pitäen. Muistakaa, mitä kansainvälisissä yrityksissä tapahtuu kun vastuuvapaudesta päätetään, niin sitten tehdään jälkeenpäin vielä korjauksia kertomuksen lukuihin, mutta näinhän on vuosi vuodelta toimittu ilman, että meidän olisi pitänyt panna tikkua ristiin. Eli tästähän on kyse ja tästäpä syystä ehdotinkin menettelyjä, miten nämä oikaisut voitaisiin huomioida. On tietenkin sanomattakin selvää, että tilintarkastustuomioistuimen mielestä vasta vuonna 2008 jo vuoden 2009 tilien tarkastukset sillä saatu kuntoon. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä syyt tällaisen viivästyksen takana johtuvat juridisista seikoista. Mitä tulee näihin oikaisuihin, niin voidaan muistaa, että vain 5 prosenttia kaikista maksuista voidaan tarkastaa. Sekin on melkoinen määrä, mutta siltä pohjalta sitten tehdään eräänlainen ennuste 100 prosentin tasoon, mutta käytännössä se ei toimi ja me tästä syystä haluaisimmekin tietää enemmän näistä jäljelle jäävästä 95 prosentista. Ja näin olenkin tarttunut näihin tar- tilintarkastustuomioistuimen tarjouksiin, koska me haluamme saada mahdollisimman paljon dataa käyttöömme. Minun mielestäni meillä pitäisi olla oma luku, jossa käsitellään sitä, millä tavalla luvut ovat vuosien varrella muuttuneet. Minun mielestäni tästä olisi hyötyä ainakin parlamentin toiminnan kannalta. Niin, viiden prosentin tarkastukset, se on se yksi ongelma ja se sitten äh, tulkitaan ikään kuin kattavaksi otokseksi tähän 100 prosentin äh, tarkastustavoitteeseen nähden. Me tiedämme, että kaikki luvut eivät ole luotettavia ja mehän olemme olleet mukana myöskin neuvottelussa neuvoston kanssa ja me olemme esittäneet tarkistuksia teksteihin siten, että me saisimme jonkinlaisen ratkaisun tähän olemassa olevaan ongelmaan. Eli miten voimme varmistaa sen, että paikalla, paikallistasolla tapa, tapahtuva tarkastustoiminta olisi tehokkaampaa ja että me voisimme luottaa näihin kansallisiin raportteihin, koska mitä hyötyä näistä raporteista on, mikäli nämä luvut eivät pidä paikkaansa. Se on edelleenkin melkoinen ongelma. Eli meidän pitäisi pohtia sitä, että miten voisimme tehostaa äh, valistustoimintaa kansallisella tasolla. Ja tähän liittyen minä esitän omia ehdotuksia, eli että miten kansalliset tarkastajat voisivat tehostaa toimintaa. Minä uskon, että tähän voitaisiin päästä ja se kuitenkin edellyttää, että ja mahtava komissio olisi yhteydessä jäsenvaltioihin ja kiinnittäisi niiden huomion näihin olemassa oleviin ongelmiin. Jos maataloussektorilla näitä asioita ei saada kuntoon, niin turha kuvitella, että muilla sektoreilla se voisi olla mahdollista, kun maataloussektori on kuitenkin suhteellisen selkeä niin suuri ongelma tämä 5 prosenttia ja sitten tämä paikallis, paikallisen tason tarkastus ja sitten vielä yksi ongelmakenttä, joka liittyy siihen, että varojen palauttaminen on aika hankalaa. En haluaisi nyt sekoittaa näitä eri asioita keskenään, mutta kollega Kretäänin äh, kertomuksessa esitetyt faktat olivat sen verran tärkeitä ja selkeitä, että halusin ottaa ne omassa kertomuksessani mukaan. Kretanin tie, antamien tietojen mukaan 5-6 miljardia 5-600 miljardia on saatu palautettua, mutta sitten kun katsotaan tätä virhemarginaalia, niin sekin on vaihdellut suuressa määrin. Minun mielestäni tässä on juuri se suuri ongelma, että järjestelmä ei ole tehty toimimaan nykyisten haast- haasteisiin vastaamiseksi. Ja kun keskustelimme siitä, että kuinka paljon varoja on saatu palautettua, niin sekin oli aika kiistanalainen kysymys. Kyllähän maataloussektorillakin tilanne on aika lailla hankala ja huolestuttava. En halua tässä nyt provosoida komission edustajia, mutta sanottakoon, että kyllähän tässä on kokoustettu useampaan otteeseen, mutta emme päässeet kuitenkaan yhteisymmärrykseen siitä, että mitä tästä pitäisi nyt sanoa, eli mihin voitaisiin päästä ja mikä olisi, ei olisi mahdollista. En halua lisätä byrokratiaa, mutta kyllä minä ehdottaisin omalta osaltani, että nämä faktat, jotka ovat pöydällä, Näinhän ei ole aikaisemmin ole ollut ja tämähän on erittäin mielenkiintoinen kertomus. Niin meidän tulisi pohtia, miten me voisimme tässä ryhtyä tuumasta toimeen ja saada käyttöömme tarkempia tietoja, parempia tietoja, jotta voisimme turvata unionin rahoituksellisia intressejä paremmin kuin aikaisempina vuosina. Kiitoksia. Kiitos ennen kuin aloitamme keskustelun parlamentin jäsenten kesken. Haluaako komissio sanoa sanasen? Olkaapa hyvä. Kiitos Rudolf Mygele maatalouden pääosastolta. Niin. Minä olen kiitollinen mahdollisuudesta puhua täällä tänään tästä arbeitet hat, äh, dafür eine sehr gute äh, Grundlage. Päätöksestä kertomuksesta täällä tänään. Me olemme yhtä mieltä Rova Kersen kanssa siitä, että nykyisissä olosuhteissa ei olisi järkevää tehdä äh, perusteellista uudistusta tässä tilintarkastamisen hyväksymismenettelyssä. Yhteinen maatalouspolitiikka on sellainen vuosien kauden ollut virheaste, joka on ollut noin 2 prosenttia. Ajatellen viimeistä sogar bei unter 2 äh, prosenttia. Ajattelin, se oli alle 2 prosentin. Tässä yhteydessä haluaisin vielä mainita pari asiaa, jotka liittyvät näihin valvontalukuihin, jotka täällä juuri mainittiin. Rova Gressle ehkä voisi meidän kanssa löytää yhteisen perustan Puhuttiin sitä, että 5 prosenttia menosta valvo, tulisi, olisi valvonnan kohteena. Ja tässä tehdään sitten vertaus 100 prosenttiin. Mutta jos jokaisessa jäsenvaltiossa, jos hallinnollisesti valvotaisiin kaikkia hakemuksia 100 prosentissa, lähettäisiin liikkeelle eh, myöskin siitä, että tapahtuu paikan päällä eh, pinta-aloja koskevia tukia. Ja sitten komissio puolestaan valvoo sitten jäsenvaltioiden työtä ja vuosien saatossa saa noin 50 prosenttia menosta vuodessa valvottua, joita jäsenvaltiossa on syntynyt. Tässä syntyisi väärä kuva, jos me sanoisimme, että vain 5 prosenttia valvotaan, joka koskee 85, 95 miljardia euroa vuodessa. Olemme sitä mieltä, että meillä on, haluamme edelleen kehittää tätä nykyistä tarkastusmenettelua koska, ja olemme tehneet sitä esityksiäkin, joka on uusi horisontaalinen asetus, jonka komissio 12. lokakuuta YMPn uudistuspaketin yhteydessä hyväksyi. Siinä komissio on yhtä mieltä kahdesta suosituksesta, jotka liittyvät työasiakirjan kohtaan yksi, koska todellakin on toivottavaa, että tämä pyrittäisiin lyhentämään tätä sääntöjen mukaisuusmenettelyä. Ja tämä on se, mitä me pyrimme tekemään, se on pitkälti niin, että niitä varo- resursseja, joita meillä on, me pyrimme toimimaan sen mukaisesti. Resurssit ovat luonnollisesti rajalliset, 55 miljardia euroa. Niitä varten on, on olemassa 120 henkilöä käytössä jotka tavalla tai toisella ovat tekemisissä tilintarkastamisen kanssa, mikä on hiukan enemmän kuin 10 prosenttia henkilöstöstä maatalouden pääosastolla. Kuitenkin meillä on epäilyksiä siitä, ovatko, onko järkevää saada menettely, jos olisi oikeudellissitovia määräaikoja. Meidän mielestä tällainen askel olisi hiukan ristiriidassa äh, sen suhteen, miten mutkikkaita ovat monet tapaukset ja ajatellen minkä tyyppisiä vaikutuksia on budjettiin jäsenvaltioissa. Ja ajatellen myöskin sitä, että käytössä voimavarat ovat rajalliset. Meidän pitää kiinnittää huomiota myös siihen, että jäsenvaltioilla, usein on kysymys pienistä jäsenvaltioista, jäsenvaltioita, joilla on rajallinen hallintokapasiteetti, niin jäsenvaltioille täytyy olla riittävä mahdollisuus puolustautua näissä menettelyissä, koska tästä pitkälti myös riippuu menettelyn laatu ja se, miten tulos hyväksytään. Tuemme kuitenkin Rova Gresslen suositusta sovittelumenettelystä, joka on kohdassa neljä hänen asiakirjansa. Tämä menettely on osoittautunut hyväksi ja vastauksessamme erityiskertomukseen on otettu esille, että 28 eh, prosentissa tapauksia eh, on saatu aikaan eh, korjauksia ja 25 prosenttia tapauksia komissio on pystynyt äh, jättämään korjaus tekemättä, koska on katsonut, että niillä ei ole vaikutusta ja että niillä on kuitenkin ollut tällainen rauhoittava vaikutus. Joten tällä hetkellä me tutkimme sitä, miten voitaisiin asiat toteuttaa tehokkaammin. Ja kysymys olisi suinkaan siitä, että pyrittäisiin vain löytämään äh, sopiva ajankohta tässä sääntömukaisuusmenettelyssä meidän mielestämme se on joka myöhemmin tässä menettelyssä, joten kannat molemmin puolin ovat nyt hiukan jämättäneet paikoilleen. Jos me lähtisimme liikkeelle tuosta ajankohdasta, olisi kenties mahdollista saada aikaan parannuksia, mutta se on asia, jota on syytä tutkia. Sitten toinen suositus, joka on kohdassa yksi työasiakirjaa. Siinä on kysymys siitä, että muodostetaan yhteys takaisin perittyjen summia tulisen sääntöjen vastaisten maksujen välille ja herra Gretään, hän puhui tästä myös hyvin kriittisesti juuri. Meidän mielestämme tilanne ei ole kuitenkaan niin heikko kuin erityiskertomuksia, jonka tilintarkastustuomioistuin on laatinut, on esitetty, joten komissio pinta-alatukien osalta on onnistunut yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa selvittämään, mikä on todellinen varojen menettämisen riski rahaston osalta. Ja on olemassa tukien ja pinta aloajojen josta on kysymys identifioimismahdollisuudesta, jota on pystytty edistämään. Lisäksi jäsenvaltio komissio antaa myöskin mahdollisuuden konkreettisesti laskea korjausten suuruuden, joten sertifiointielimet, jotka ovat, saavat tutkineet valvonta tilastossa, joita jäsenvaltiot välittävät, niiden täytyy pyrkiä osoittamaan edustava osoitetiedosta, ja jos sen jälkeen voidaan osoittaa, että valvontatilastot ovat luottavat, silloin komissio voi lyödä, katsoa, mikä on todellinen virheaste, ja niin kuin sanottu, tietyillä hallinnollisilla virheillä on, se on aiheuttanut niin ja niin monta epäsäännöllistä maksua. Tässä myöskin viittaus sitten perimisiin, takaisinperimisten aste olisi 1 prosenttia, on täällä tarttu meidän lukumme on 1,5 prosenttia. Ja olisi myöskin viittaa siihen, että kaikki hallinnolliset virheet eivät välttämättä merkitse sitä, että osalliset, miksi viljelijät ovat tehneet virheitä, on kysymys virheistä maksuista, jotka eivät ole johtaneet takaisinperimisiin, koska vastuu ei ole ollut viljelijöillä. Ja niin, tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, tässäkin vielä tartun asiaan, joka on Rova Gresslen paperissa, että komission on sanot, oikaisujen määrän riippuvaiseksi neuvotteluista. Tällaiset oikaisut eivät ole asioita, joista neuvotteltaisiin. Kysymys on enemmänkin niiden suuruudesta ja siitä, että sen pitäisi vastata astetta sen sijaan, että luotaisiin tällaisia summittaisia oikaisuja. Sitten kohta kaksi suosituksissa. Tämä koskee sitä, että oli suurempaa avoimuutta tietyissä tiedoissa, jotka liittyvät vastuvapausmenettelyyn. Tästä kohdasta haluaisin sanoa, että toisessa luetelmakohdassa mainitut tiedot ovat olennaisimmiltaan jo saatavillakin. Mitä nimittäin tulee siihen, mikä tiettyyn varainhoitovuosiin säätömahdollisuuksien kanssa liittyvät, niin on olemassa luettelo siitä, mikä päätös missä määrin, mitä budjettivuotta koskee, joten luvut ovat saatavissa milloin tahansa. Vaikeampi on meidän osaltamme tilanne ensimmäisessä ja kolmannessa luettelman kohdassa mainit, vaadittu. Ensinnäkin mitä tulee sellaisiin oikaisuihin, jotka edelleen ovat työskentelyn alaisina, sanoisin, että niistä on, voidaan antaa globaaleja tietoja – kohdassa vuotuisraportissa numero 6 vuodelta 2010 komissiolta esimerkiksi. Nämä tiedot, nyt taas sitten paperia, nämä koskevat sitä, että pitäisi olla, mitkä menot, menot voivat olla tarkistelmat, kuinka sinne vähintään eniten on vielä juttuja missä jäsenvaltiossa. Tämä oikaisu olemassa olevan sääntömukaisuusmenettelyn yhteydessä on liikkuva maali, joten olisi vahingoksi kontraktorisen menettelyn osalta jäsenvaltioiden kanssa, että tällaisia lukuja annettaisiin ulospäin tiedoksi ennen kuin menettely on saatu päätökseen. Jo se, että lähdetään liikkeelle mahdollisista vähimmäis- tai enimmäissumista, silloin menettelyssä, menettelyssä saisi sen neuvotteluluonteen, jota tämä valiokunta ja komissio eivät voi hyväksyä. Me emme neuvottele oikaisusta, vaan me haluamme päätellä ne objektiivisten kriteerien pohjalta ylipäätään sääntömukaismenettelyssä ei ole kysymys vähimmäis- tai enimmäissummista, se ei ole se tekniikka, jota me siinä sovellamme, vaan se lähtee liikkeelle siitä, että pyritään samaan aikaan mahdollisimman realistinen arvio todetuista virheistä. Mitä meidän pitäisi sitten antaa tietoja tutkimuksista, jotka saattavat edelleen olla käynnissä, mutta joista me emme tiedä, pitääkö ne toteuttaa vielä loppuun saakka vai ei, ja miltä pohjalta meidän pitäisi tässä toimia eh, me lähdemme liikkeelle tämän epävarman hypoteesin pohjalta, ja äskittääkseni se ei vastaa avoimen tiedon välittämisen politiikkaa tarkastamisessa ja hyväksymisen menettelyssä. Sitten kolmas luetelmakohta meistä on vaikeaa tai vaikeasti toteutettavaa. Siellä mainittujen oikeusujen toteuttaminen, joihin ei ryhdytä tämän tarkastuksen menettelyssä. Ajatellen menojen tarkastettua osuutta, joka on vuosi, pitkän ajalta katsottuna on 50 prosenttia, me sitten suhteuttaisimme tähän siihen osaan, jota ei tutkita. Tutkitut eh, toimet valitaan sen mukaan, mikä on niiden aiheuttama riski budjetille, joten tutkimatta jäävässä osassa on huomattavasti alhaisempi riskiaste, joten niissä on myöskin alhaisempi virheiden aste, joten meidän ohjaa tällaiselle mahdollisuudelle saada tätä sotetettua koko vuoteen. Tämä 24 kuukauden sääntö sen osalta, tämä sääntö sulkee pois kaikki menot oikaisuista, jotka ovat tapahtuneet ennen 24 kuukautta ennen meidän artikla 1 kirjettämme, joka lähtee jäsenvaltiolle. Siis se on se kirje, jossa puhun, jos mainita mahdollinen virhe, joka liittyy vastuuvapauteen, mutta tätä on vaikea tutkia, koska tätä ei oikeudesta ole tehty mahdolliseksi. Asetuksen mukaan voidaan menot, jotka ovat 24 vuotta vanhempia, jäävät jälkitutkimusten ulkopuolelle, joten me emme voi antaa näistä tietojakaan. Jos me pyrkisimme tekemään tätä, se olisi äärimmäisen mutkikasta, sillä meidän pitäisi tehdä hyvin raskaita hypoteettisia tutkintoja, jotka vaatisivat huomattavasti lisäresursseja, tai jos käytettäisiin olemassa olevia resursseja, silloin muut tutkimustoiminnat, nämä resurssit pitäisi vapauttaa muusta tutkimustoiminnasta. Tässä yhteydessä kuitenkin haluaisin vakuuttaa Rova Kressille, että, että ne alueet, joihin tietysti liittyy riskejä, niitä käsitellään erityisen syvällisesti. Tätä varten usein on olemassa, tehdään usein tilastarkastuskäyntejä, ja lähdetään liikkeelle niistä alueista, joissa on ongelmia ja katsot, lähtee liikkeelle mitä riskejä niitä. Mitä tulee sitä kohtaan kolme, joka liittyy valvontaviranomaisten valvontaan. Esittäisin muutaman esimerkinomaisen kommentin. Meillä on jo olemassa järjestelmä, joka tekee, antaa esimerkiksi käyttöön tulkintoja oikeudellisista määräyksistä, REPAX. Tämä, tämä on erityis jär, olemassa yksi erityisjärjestelmä, joka koskee yritystukia ja yksinkertaistettuja yritystukia uusia jäsenvaltioita varten. Sen lisäksi tällä hetkellä me tuumme mahdollisuutta luoda erityinen e-platform tiedon vaihtoa varten ja parhaiden käytänteiden vaihtoa varten. Mitä tulee sertifioivien tahojen tutkimusta, Tutkimiseen niiden osalta on jo käynnissä riskinarviointimenettely ja mitä Rova Gressle puhui siitä äh, luotettavuuslausukkeiden äh, lausumien tutkimuksesta näihinkin olemme jo tarttumassa. Ennen kaikkea komission ehdotus, joka koskee uutta horisontaalista asetusta, <clears throat> sisältää mahdollisuuden, että voidaan vähentää paikalla tapahtuvaa valvontaa jäsenvaltioissa, jos jäsenvaltiossa on olemassa hyvin toimiva valvontajärjestelmä ja virhe osuus on todistettavasti sellaista, että se ei ylitä hyväksyttävää rajaa. Tällä hetkellä teemme työtä sisäisesti ja näiden eh, yksin osalta, miten voidaan operatiivisesti voida, voidaan toimia tämän asetuksen pohjalta. Tässä on vielä paljon työtä tehtävänä. Tämä on tavoite ja siinä käy myöskin ilmi selvästi, selvästi se, että viime kädessä olemassa olevia valvontaresursseja pitäisi käyttää mahdollisimman kustannuksia vähiten aiheuttavalla tavalla tarkoituksenmukaisesti. Ja jäsenvaltioille, jotka tekevät hyvää työtä ja jossa virheaste on alhainen, niille pitäisi olla hyöty siitä siinä mielessä, että niissä tehdään vähemmän valvontaa paikan päällä. Sitten luottavuuslausumien oikeuden oikeellisuus. Sen tutkimisen osalta voidaan sanoa, mitä tulee virheasteeseen viittaan liitteeseen seitsemän tässä kertomuksessa. Joissakin suosituksissa, jotka ovat kohdassa kolme, on ongelmia meidän kannalta. Tämä koskee ensinnäkin sitä, että vaaditaan koulutusta kansallisille viranomaisille, jatkokoulutusta kansallisille viranomaisille se tavallisesti ei ole komission tehtävä, kuitenkin me pyrimme lukuisissa kokouksissa eri yhteyksien kautta, konferenssien kautta ja vastaavilla tavoilla antamaan välttämättömät tiedot eteenpäin, jotta työtä voidaan tehdä järkevällä tavalla. Mitä sitten tulee siihen, että kansalliset viranomaiset eivät olisi eivät saisi siis rangaistuksia, jos se havaitsevat virheitä. Se on asia, jossa komissiolla ei ole mitään toiminnan mahdollisuuksia. Ja lopuksi, Rova Kresle, haluaisin kiittää työasiakirjasta ja sen suosituksella myöskin kiittää tilastustuomioistuinta erityiskertomuksesta. Otamme suositukset vakavasti ja olemme valmiita ponnistelemaan niiden toimipanemiseksi sikäli kun se on meidän kantamme mahdollista. Ja olen myös valmiita myöskin keskustelemaan eri suosituksista ja siinä, missä mahdollisesti on takana väärinkäsityksiä tai epäselvyyttä. Nämä olen valmis myöskin selvittämään keskusteluissa. Merci, monsieur. Kiitoksia, herra Myygeler, teidän puheenvuorostanne. Tällä välin on meidän puheenjohtajammekin tullut paikalle. Hän esittää, että minä hoitelen tämän kohdan ja sitten hän jatkaa puheenjohtajana. Nyt voimme aloittaa keskustelun parlamentin jäsenten kesken Rouva Gressle. Ah, Parlamentin jäsen haluavat tietää, voisiko tilintarkastustuomioistuin reagoida siihen, kun tämä valtaisa komissio jotain lausui. Je, enfin, je peux dire quelques mots, oui, monsieur le No, totta kai, mit, mitä, miksi, mikäpä ettei. Kyse on tilien tarkastamisesta, hyväksymisestä ja sitä koskevasta kertomuksesta, mitä me lausumme. Niin ihan selvästi tällä haavaa ei missään vaiheessa komissio sanoo, että no niin, tämä on se meno maataloudessa, joka on osoitettu tähän tarkoitusperään sinä ja sinä varanhoitovuotena. Tämä lopullinen päätös, jonka komissio tekee, jotta voidaan hyväksyä tarkastaa tilit niin, että me olemme käyttäneet 2007 54,8 miljardia euroa maataloudessa ja luonnonvaroissa, niin tällaista päätöstä ei tule. Useita päätöksiä kyllä on suljettu pois näistä epäsäännönmukaisista menoista, mutta ihan loppujen lopuksi ei tiedetä kuinka paljon on tunnustettu menoja. Totta kai siinä törmätään ongelmiin, jota teidän esittelijännekin on painottanut. Nimittäin ei missään vaiheessa tätä aikajanaa vastuuvapaudesta vastuunkantava viranomainen eli te ja neuvoste voi esittää kantansa mihinkään tiettyyn summaan. Ja me pidämme tilintarkastustuomioistuimista aika tärkeänä, koska varsinkin varanhoitoasetuskin sitä vaatii. Sitten toinen kommentti vielä. Herra Myglere korosti ihan hyvin sitä, että oikaisujen, oikaisut pitäisi määritellä objektiivisesti. Tilintarkastustuomioistuin tästä ihan samaa mieltä, mutta nimenomaan on pantu merkille, että tänä päivänä tätä objektiivisuutta ei voida taata. Sitä ei voida taata siitä syystä, että kyse on komission arviosta, jonka siis komissio tekee, tekee siihen, miten hyvin sisäinen valvonta on toiminut jäsenvaltioissa. Jos on sitä mieltä, että järjestelmä on puutteellinen valvonnan osalta, niin se voi esittää oikaisuja, eli se sanoo, no, no niin, me arvioimme nyt sen verran. Öö, virheitä on ollut, kymmenen esimerkiksi, no miksi kymmenen? No minä nyt hiukkasen kärjistän, mutta heillä on oma kokemuksensa ja hyvät perustelunsa sanoa, että se on paremminkin kymmenen kuin 20 tai 5 prosenttia, mutta joka tapauksessa se on arvio, ei se perustu mihinkään kriteeriin, joka olisi objektiivinen. Tästä syystä summat kovin usein sitten asetetaan kyseenalaiseksi jäsenvaltioista, kuten totesinkin, on jo useita juttuja käynnissä myös Euroopan unionin tuomioistuimessa. Jotkut jäsenvaltiot niissä kiistävät nämä summat oikaisuisiksi. Ne on pantu heidän harteilleen nimittäin. Tilintarkastustuomioistuin onkin suositellut tässä, että siirryttäisiin näistä arvioista johonkin objektiivisempaa niin, että meillä olisi jotain objektiivisempaa käsissämme, niin että voidaan määritellä nämä toimet ja päästä kiinni todellisiin virheisiin, joita on tehty, kun on maksettu loppusaajille. No tämä voidaan toteuttaa monella tapaa, eikä se nyt ole tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen tehtävä sanoakaan komissiolle, miten sen pitäisi toimia, mutta jos sitä nyt keskustellaan, niin minulla olisi kyllä omia esityksiäni. No yksi vain esimerkiksi. Esimerkiksi on ajateltu, että yksi mahdollisuus olisi uskoa kansallisille todentamisvirastoille paljon laajempi rooli verrattuna siihen, mikä niillä on nyt roolia on jo laajennettu, kuten totesinkin jo vuonna 2007. Sitä on laajennettu, siis näiden todentamisvirastojen roolia, mutta voidaan mennä pidemmällekin ja vaatia, että kansalliset todentamisvirastot kertoisivat kantansa myös laillisuuteen ja asianmukaisuuteen menoissa, joita maksu, maksivirastot ovat tehneet. Näin ei tehdä nyt. Näin komissiolla olisi oma valvontatehtävänsä siinä, että työ sujuu hyvin todentamisvirastoissa Erityisesti niitä pitäisi taata se, että työ perä, perustuu edustaviin otantoihin toimissa niin, että on myös kyse valvonnasta paikan päällä. Ne ovat kaksi perusargumenttia, jotta todentamisvirastot olisivat vakaalla pohjalla. No, en minä nyt rupea tästä kirjoittamaan mitään asetusta vuoden 2013 jälkeen. Se homma kuuluu kyllä komissiolle, mutta tyydyn tässä vain esittämään jotain konkreettista, nimittäin, että kyllä on mahdollisuuksia paljonkin. Ja näin pysyttäisiin objektiivisemmin määrittelemään lopulliset oikaisusummat. Lopuksi vielä, ja haluaisin tässä nopeassa vastauksessa puuttua siihenkin, Lopuksi vielä, että kun summat on optimisesti määritelty, niin totta kai menettely olisi paljon lyhyempi väistämättä, koska siinä poistettaisiin koko kunnan sovitteluvaihe. Nyt sovitteluvaihe jäsenvaltioiden ja komission kesken, no, me kutsumme sitä neuvotteluvaiheeksi. Herra Myygele ei halunnut käyttää termiä neuvotteluvaihe. No ihan oikein hän protestoi, mutta kyllä se oikeastaan on vähän neuvottelustakin kyse, totta puhuen. No se riippuu tietenkin siitä, mitä merkitystä halutaan antaa sanalle sovittelu, sovittelu ja neuvottelujen kesken. No on erilaisia mahdollisuuksia. Siinä voidaan siirtyä suuntaan jos toiseenkin. Toisin sanoen, neuvottelut pitkittävät menettelyä. Jos meillä olisi objektiivinen perusta transaktioille alusta alkaen, niin pääsisin eroon tuosta vaiheesta ja voitaisiin lyhentää menettelyä ylipäätään, kuten totesin jo, ne ovat usein kovin pitkät. No niin, otin nämä kolme seikkaa esille tällä haavaa. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja sitten parlamentin jäsenet. Puheenvuoropyyntöjä. Minulla olisi yksi kysymys herra Kretäänille. Nimittäin liittyen näihin todentamisvirastoihin. Ingen ansiosta me kävimme Ranskassa, muistatko vielä? Otettiinko siellä myös esiin muita kuin teknisiä kysymyksiä liittyen etiikkaan ja riippumattomuuteen? Varmuus siitä, että todentamisvirastot ovat riippumattomia suhteessa kansalliseen hallintoon niin, että ne mahdollisesti voisivat laajentaa puuttumistaan. Miten tässä tilintarkastusketjussa, nyt on kyse vain osasta ketjua, eli komissiosta, niin missä vaiheessa mahdollisesti voitaisiin tässä yleisessä pohdiskelussa ottaa huomioon kansalliset tilintarkastustuomioistuimet? <coughs> Eh, eh, eh, no niin. Ensinnäkin todentamisvirastojen riippumattomuudesta. Sanoisin, että sitä vaatii jo varanhoitoasetus maataloudessa niin, että todentamisvirastojen on oltava riippumattomia valvovista virastoista. No minä sanoisin, että yleisesti ottaen näin onkin. No, komissio usein kuulee eri tahoja tässä asiassa. Sillähän ei ole päätösvaltaa tässä. Se ei voi evätä jotain todentamisvirastoa sen perusteella, että sen mielestä se ei ole riittävän riippumaton. Mutta se tarkastelee kysymystä. Ja jos on sitä mieltä, että se on riittävän riippumaton, niin se kommentoi. Mutta mitä päätäntävalta sillä ei ole tässä. Tämä kuuluu jäsenvaltioille näin. Joissakin tapauksissa, sellaisia on löytynyt, olisi ehkä voitu saattaa aikaan vähän suurempaakin riippumattomuutta näiden todentamisvirastojen toiminnassa. No, sitten kansallisten tilintarkastustuomioistuimen roolista – Se on aika mutkikas juttu, kuten tiedätte. Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole juurikaan tätä suosinut. Siitä syystä, että tämä järjestelmä, että meillä on maksajavirastot ja todentamisvirastot, he raportoivat komissiolle nämä todentamisvirastot. Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa me lähdemme komission sisäisestä tarkastuksesta liikkeellä. Ulkoinen tarkastaja tässä on tilintarkastustuomioistuin, eivät kansalliset tilintarkastustuomioistuimet komission kohdalla. Kansalliset tilintarkastustuomioistuimet voivat kyllä siihen osallistua, mutta osallistuksen siihen tarvitaan tiettyjen ehtojen täyttyminen. Näissä edossa on mukana myös se, että kansallinen tilintarkastustuomioistuin avaa arkistonsa Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta se voi mennä paikan päälle tarkastamaan tehdyn työn ja saadakseen varmuuden siitä, että työ on täydellistä, se vastaa myös niitä standardeja, joita me noudatamme omassa toiminnassamme. Huomannette tästä, että voi syntyä erilaisia diplomaattisia pulmia näissä kysymyksissä. Ja jos mainitsisin vain yhden, sen jonka parhaiten tunnen, niin enpä tiedä, jos Euroopan tilintarkastustuomioistuimien tarkastajat saisivat kovin lämpimän vastaanoton, kun Pariisin saapuvat. Voisi olla, että törmättäisiin ongelmiin. Ja minä kuvittelisin, että tähän tilanteeseen jouduttaisiin muissakin tapauksissa, eikä pelkästään siinä maassa, jonka nyt parhaiten tunnen. Eli Kansallisten tilintarkastustuomioistuinten osallistuminen olisi ongelmallista, koska siihen liittyy ikään kuin hierarkiaongelmia, sanoisinko, suhteessa Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Tähän mennessä emme juurikaan ole suosineet tällaista ratkaisumahdollisuutta. Tietysti meillä edustajilla on tähänkin sanottavaa, mutta aluksi halusin kiittää komissiota avoimuudesta. Meillä täällä on lehdistötiedotte, joka melko täsmällisesti luettelee sen, miten missäkin jäsenvaltiossa on varoja edelleen vaadittavana takaisin. Tämä on hyvin kattava lista. Tämä avoimuus on hyvä asia. Se on hyvä asia, että tätä tehdään politiikassakin, koska tämä johtaa siihen, että jäsenvaltiot sinä toimivat asianmukaisesti. Kysymykseni kuitenkin on, minä ajanjaksona nämä varat tullaan vaatimaan takaisin. Te sanotte, että 214 miljoonaa euroa vaaditaan takaisin, mutta minä ajanjaksona nämä varat palautuvat takaisin vai vähennetäänkö nämä jostakin pois? Miten, miten tämä prosessi on ymmärrettävä? Merci, monsieur. Kiitos, herra Mögler. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Vastaus on yksinkertainen kolme kuukautta langetetun päätöksen jälkeen. Prosessi etenee siten, että jäsenvaltioiden kuukausittaisia maksuja leikataan tällä oikaisun määrällä. Eli kyse on eräänlaisesta kirjanpidollisesta maksuosuuden pidättämisestä, joka yleensä maksettaisiin jäsenvaltioille. Osa siis pidätetään. Huomasitteko, miten mahtava komissio on? Kyllä, puheenjohtaja. No sitten tämä tuollakin on ihanteellinen tilanne kansallisessa herra Tavernia tässä. Jos tämä toimisi samalla tavoin muillakin alueilla, se olisi hyvä asia. Miksi kohesiopolitiikassa olisi hyvä, jos sielläkin voitaisiin toimia samalla tavoin. Mutta tämä käytäntö on varmastikin siirrettävissä muillekin alueille. Maatalouden alueella ilmenee väyliä, jotka vaikuttavat johdonmukaiselta ja normaalilta, ja nyt vain toivoisin, että muut pääosastot kopioisivat tätä, nimittäin ne eivät kuitenkaan tee sitä. Kiitos. voulez une réaction, Taverne Il est toujours délicat, No aina se on arka paikka, puheenjohtaja, kun edustaja vertaa eri aloja, joissa pohjat on erilaiset tästä syystä. Haluaisin vain sanoa yksinkertaisesti, että vuoden 2013 jälkeisissä esityksissä komissio on hakenut innoitusta nimenomaan maataloudessa siitä, että se otetaan huomioon myös rakennettuissa. Lainsäädäntö täytyy nyt sitten seurata meitä. Yksi esimerkki. Ensi kertaa komissio on esittänyt, että perusasetuksessa, tässä horisontaalisessa, joka koskee kaikkia rakennerahastoja, olisi nettoikaisu mahdollinen, kun tämä epäsäännönmukaisuus vaikuttaa tileihin, jos se on tarkastettu aikaisemmin, niin voitaisiin tehdä netto-oikaisu, joka leikkaisi menoja avua, apua saavassa jäsenvaltiossa. Tähän mennessä on sallittu, että se voidaan korvata tämä epäsäännönmukainen meno jollain muulla menoilla. En nyt väitä, että olisivat se vähemmän epäsäännönmukaisia nekään, mutta olisi tällainen mahdollisuus kuitenkin jo komission esityksessä. Nyt sitä ei ole. Sanktioita kyllä on. Se nyt on yksi elementti toista nyt vielä, että kyseessä on komission esityksestä. No, lainsäätäjä sanoo sanansa siihen, tuleeko siitä sitten lakitekstiä vai ei. Joka tapauksessa, jos ajatellaan ylipäätään tätä takaisinperintäongelmatiikkaa, niin siitä ei nyt tänään keskustella. Se on mutkikasta, siitä on nyt täälläkin puhuttu ja varmasti siihen voidaan palatakin. Se on mutkikasta ja sen tunnette varsin hyvin, koska olette ollut esittelinäkin tässä. En nyt mene siihen sen enempää. Merci. Kiitos. Yksi sivulause liittyen vielä riippumattomuuden, se on lähellä minun sydäntäni. En viitannut tässä todentamisvirastojen riippumattomuuteen suhteessa komission, vaan hallinnolliseen hierarkian omassa maassaan. Jos ajatellaan omaa jäsenvaltiota, niin ihan selvästi todentamisviranomaiset ovat kuitenkin omaan hierarkiansa nimittämiä virkamiehiä tietyn ministeriön vaikutusvallan al. No, näin on nähtävissä, jos ajatellaan nimityksiä, nimitysaikoja, kun kyse on kuitenkin elimistä, jotka kantavat yhteisvastuun työstä. He joutuvat todentamaan, että nämä ovat riippumattomia oikeastaan. Tämä riippumattomuus jäsenvaltiossa suhteessa hierarkiaan, sitä minä tässä peräänkuulutin. No, No, muutama sana. Olet aivan oikeassa, että esimerkiksi Ranskassa nimenomaan on kyse maatalousministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehistä, mutta ne liittyvät tarkastajiin. Siis he ovat aika korkealla, korkeassa virassa, heillä on tietty riippumattomuus suhteessa ministeriöihinsä. He ovat tarkastusviranomaisia, he saavat palkkaansa, jossa ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että perivätkö paljon vai ei virheitä. Heillä on palkka, mikä on, ikään kuin olisivat normaalissa tarkastustehtävässään. Ei se muutu miksikään. Siis itse asiassa heillä on valtavia mahdollisuuksia olla riippumattomia, mutta olette kyllä oikeassa. He ovat virkamiehiä. Eli viime kädessä he ovat riippuvaisia myös ministeriöstä. No, pitää paikkansa. Olemme kyllä törmänneet tämän tyyppisiin tilanteisiin monessakin jäsenvaltiossa. Tähän mennessä nyt tietääkseni komissio ei ole oikeastaan kyseenalaistanut tai komissio ollut sitä mieltä riippumattomuus takuut, kun on kyse näistä todentamisviranomaisista – niin nämä takuut olivat riittävät. Näin. Inge Gressler lopuksi. Niin, mitä tulee tähän todentamisviranomaisten riippumattomuuteen, se on tärkeä asia, sillä yli useampaan otteeseen vuodessa kokoustavat he ovat ikään kuin perustaneet oman kattojärjestön ja olen käynyt näissä kokouksissa ja he kyllä sanovat suoraan, että hierarkia painostaa melko lailla, jos jotain asioita ilmenee ja jos tällaisia oikaisuja, könttäsummakorjauksia tai oikaisuja tehdään, niin sitten vain sanotaan, että tämä henkilö oli jossain ja sitten hänet on vain siirretty joihinkin muihin tehtäviin. Kyse on erilaisista säästötoimenpiteistä. Meidän mielestämme on tärkeää, että meidän tulisi myöskin pystyä suojelemaan tätä henkilöstöä. Ja tästäpä syystä olemmekin laatineet tarkastuksen, josta neuvottelemme neuvoston kanssa. Me haluamme tietää, ketkä vaihtavat tehtäviä. Me haluamme vain tietää, että kuka yksi kaksi onkin siirretty muihin tehtäviin koska jos havaita, on havaittavissa, että todentamisviranomaisen taholla näitä pestejä vaihdetaan tuon tuosta, niin kyllä me haluaisimme sitä infoa. Ehkäpä tehokkain tapa olisi toimia siten, että paikalla olisi EU-henkilöstöä, mutta minä en usko, että nykyisillä välineillä voitaisiin päästä kovinkaan pitkälle. Tämä on siis yksi ongelma, en tiedä miten se voitaisiin ratkaista. Me yritimme hoitaa sen suht kevyin toimenpitein, mutta jos nyt katsotaan, minkälaisia ongelmia tässä vaiheessa on, niin en uskallakaan ajatella, mitä tulevan pitää, kunhan pääsemme vähän pidemmälle. Ja sitten, mitä alkuun kuulimme, niin tämä ex ante tarkastus ja sataprosenttinen sellainen. No jos olisin vasta vuoden ajan ollut tässä toiminnassa mukana, niin olisin vaikuttunut tästä alustuksesta, mutta minä tiedän, miten peli toimii tätä 100 prosentin arvoa, kun verrataan paikan päällä tehtyihin tuloksiin, niin kyllä tässä on melkoinen ero. Ja voidaan sanoa, että ei näihin saatuihin tuloksiin voida olla missään nimessä tyytyväisiä. Päinvastoin tämä ex ante tarkastus pitäisi kumota kokonaan, koska minun mielestäni sitä kautta ei ole saatu kovinkaan toimivia tuloksia aikaiseksi. Ja sitten herää kysymys, kuinka paljon paikan päällä ylipäätään tarkastetaan. Silloinhan virheet havaitaan ja useimmiten on käynyt juuri niin, että niin no ehkä te voisitte kertoa näistä todellisista tarkastuksista. Niin sanoitte, että vuosien varrella niin keskiverto tulos on 50 prosenttia, no voi ollakin, mutta ehkäpä joskus tilanne on toisenlainen. Kertokaa näistä summista ja pinta-aloista. Tilannehan on seuraavanlainen. Nyt on ikään kuin pakko laatia uusi asetus ja sitten vaan havaitaan, että vanha ei voi muokata ja uusi asetus tarjoaisi hyvän ratkaisumallin ja minun mielestäni tässä kertomuksessa esitetään perustavanlaatua olevia kysymyksiä. On harmi, ettei tätä ollut aikaisemmin meidän käytössämme. En nyt syytä tässä tilintarkastustuomioistuinta, mutta vielä yksi asia, tämä 24 kuukauden sääntö. Miksi 24 eikä 36 kuukautta? unionin rah- rahalliset intressit olisivat paremmin suojattuna, mikäli käytettäisiin 36 kuukautta, kuten komissio ehdotti ja parlamentti sen tai neuvosto laski sen 24. Ja kyllä meidän pitäisi ajaa 36 kuukautta tai jopa 48, eikä 24 kuukautta. Minä uskon, että sitä kautta voitaisiin, tai me voisimme varmaankin numerisesti selvittää, että kuinka paljon unionin varoja tällä tavalla voitaisiin palauttaa tai turvata. Niin, kyllähän tämä järjestelmä sinänsä on hyvä ja sitä täytyy tietenkin jatkossakin kehittää ja se varmaankin edellyttäisi, että toteuttaisimme tiettyjä toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin pienentää tätä virheastetta ja sitä, kuinka paljon varoja voitaisiin palauttaa, koska silloin myöskin meillä omalta osaltamme olisi parempi mahdollisuus puuttua tilanteeseen. Ja vielä kerran, kertomus on erinomainen, mutta ongelmana on vain ainoastaan se, että uusi asetus ei anna paljon pelivaraa ja uudesta ei ole vielä mitään sen kummempaa tietoa ja voi olla, että vuosien saatossa tilanne ei muutu juuri miksikään. Varsinkin kun katson, missä määrin tilintarkastustuomioistuin on kritisoinut samoja puutteita ja mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut. Mutta kuten sanottu, ei tämä mikään helppo tehtävä ole. Kiitoksia. Merci Inge. Kiitoksia Inge. Haluaisitte vielä palata asiaan? Kiitos puheenjohtaja siihen, mitä juuri sanoit Rova Gressle. Uskoakseni ajattelen, että eksantevalvontaa valvontaa siinä täytyy tehdä selkeä ero. Se riippuu siitä, mitä palvotaan. pinta valvonnat, niin, jotka ovat leijonan osa valvonnasta, voimme sanoa, että kun tuossa menosta, voimme katsoa, että jo ilmakuvien kautta olemme jo pääsemässä aivan erinomaisiin tuloksiin. Me, me seuraamme tässä jäsenvaltioiden toimintaa niin kuin pirulangennutta sielua jotta saamme tuloksia aikaan. Muut määräykset, joilla on yhä vähemmän merkitystä, niiden osalta saattaa olla, että tilanne ei ole, hiukan saman, tilanne ei ole täysin samanlainen. 24 kuukautta tämä sääntö, olette oikeassa. Ehdotimme 36, neuvosto rajasi sen 24. Tällä hetkellä, jos katsoo mikä on tilanne, niin ei ole mitään mahdollisuuksia, että saataisiin 36-48 kuukautta, taistelemme rintamalla. Ja tämä, tähän taisteluun käyttävä energia voidaan paremminkin suuntaa muihin kysymyksiin ja katsoa nyt sitten tätä uutta asetusta, jolla me ehdottaneet, koska sen osalta olemaan vähemmän pessimistinen kuin te, Rova Gressle, koska artiklassa 9 löytyy juuri se, mistä puhuttiin, mistä herra Kreitään puhui, että tulevaisuudessa nämä todentamisvirastot ottavat kantaa, millainen englanninkielinen teksti, mikä taustalla olevien toimien oikeellisuus ja laillisuus, jotka ovat lukujen takana. Tämän totesin alussa. Me haluamme sellaisen tilanteen, jossa todentamisvirastot tutkivat sen, mitä maksavat tahot ovat tehneet, ja silloin meille tulee se virhe taso tietoamme, jota voimme käyttää oikaisuussa myöhemmin jolloin komissio ensisijaisesti tutkii todentamisvirastot ja todentamisvirastot sitten taas tukevat maksavat tahot ja maksavat tahot taas sitten tutkivat viljelijät. Ja sitten vielä yksi minuutti niihin kommentteihin, joita herra Kreitään esitti. Hän sanoi, että oikaisut eivät ole objektiivisia. Nyt voi tietysti kiistellä siitä, mitä on objektiivisuus. Te sanoitte, että on objektiivisia siksi, että ne perustuvat yksityiskohtaiseen asiakirjaan, jossa sanotaan täsmällisesti, missä tapauksissa on minkä suuruista, prosentuaalisesti minkä suuruista tapa mahdollisuudesta. Tämä metodi, jota me käytämme, ja Euroopan tuomioistuin on hyväksynyt tämän monissa päätöksissä ja antanut sille tunnustuksensa. Jäsenvaltiot eivät sitä hyväksy, koska ne menettävät rahaa tätä kautta. Ja siksi ne kääntyvät tuomioistuimen puoleen. Monivuotinen kokemus minulle sanoi, että aiemmin kun tätä järjestelmää ei ollut, vaan kun tutkin yksittäisiä tapauksia, ja jotka vietiin tuomioistuimiin, ei suinkaan johtanut vähäisempiin tuloksiin. Ja sitten vielä loppukommentti. Täällä todettiin, että sitten kun meillä on tämä artiklan 9 järjestelmä, silloin menettelyjen kesto tulee lyhenemään. Toivon kovasti tätä, ja se on periaatteessa meidän tavoitteemmekin. Mutta näen jo nyt näin kevyesti muotoiltuna tällaisen tilastuomioistuimen kertomuksen, jossa sanotaan sitten meidän pitää tutkia, valvoa intensiivisen todennäköisesti ja sitten jos sinnekin syntyy sovittelumenettely, niin silloin me todennäköisesti tarvitaan runsaasti ajan käyttöä, että voidaan ylipäätään toteuttaa näitä valvontatoimia. Ja tämä on tämän, kun sanon aiemmin, liikkuva maali. Me pyrimme parhaamme mukaan toteuttamaan parannuksia, mutta Täytyy myöntää, että tie on pitkä. Nyt teidän tuella me olemme pääsemässä, me tarvitsemme teidän tukea, ehdotus on olemassa nyt pöydällä. Asiasta ei keskustella sunkaan ensinnäkin, vaan neuvostossa asiaa käsitellään normaalin lainsäädäntömenettelyn puitteissa, jossa parlamentti on tasavertainen lainsäätäjä, ja tässä on mahdollisuus saada nyt tilanne sellaiseksi, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa paremmin. Kiitoksia. Haluanko esittele vielä palata tähän? Hän on jo puhunut. Päätämme keskustelun. Kiitos erinomaisesta alustuksesta. Se johti mielenkiintoisen keskusteluun. Kiitos parlamentin jäsenille ja mahtavalle komissiolle. Ja me päätämme kahdeksan kohdan käsittelyn 30 sekunniksi keskeytämme niin, että voimme luovuttaa puheenjohtajapaikan herra Müllerille. I reopen. Avaan uudelleen kokoukseen. Haluaisin kiittää herra Odia, että hän korvasi minut. Jouduin hoitamaan kiireellisiä asioita Pohjois-Alankomaissa, eikä aikaisemmin päässyt pahoitteluni tästä. Nyt menemme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Euroopan erityistilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero kahdeksan yhteisen maatalouspolitiikan alaan liittyvien takaisinperintätoimien tarkastus. Ingeborg varmasti haluaa jotain sanoa. Mutta ensin tilintarkastustuomioistuin, olkaa hyvä. You have Olkaa hyvä. Mr. Mr. Chairman. Niin, herra puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, esittelen täällä yhteisen maatalouspolitiikan alaan liittyen takaisin perinteen tarkastuksen. Täällä keskitytään kolmeen seikkaan. Ensinnäkin siihen, miten tehokkaasti jäsenvaltiot käyttävät näitä välineitä takaisin perinnän osalta. Toisaalta sitä, miten menestyksekkäästi jäsenvaltiot ovat kyenneet perimään takaisin perustettomasti maksetut summat. Ja kolmanneksi, miten tehokkaasti komissio pystyy tätä menettelyä valvomaan. Alustuksen omaisesti todettakoon, että tilanne on parantunut suhteessa vuoteen 2004. Vastaavanlainen tarkastus silloin toteutettiin ja aikanaan kyse oli valvonnan puutteesta suhteesta aiheutuvista ongelmista ja siitä, että tiedot eivät ole ajantasaisia. Ja kun katsotaan nykyistä sääntelykehystä, joka on uusi ja on ollut voimassa vuodesta 2006 lähtien, niin siinä otettiin käyttöön tämä niin sanottu 50-50 sääntö. Se tarkoittaa sitä, että yleisesti ottaen neljän vuoden jälkeen tai kahdeksan vuoden jälkeen, mikäli oikeusjuttu on vireillä, niin jäsenvaltiot heiltä peritään takaisin 50 prosenttia. Tämä on, tämän tarkoituksena on EUn intressien rahoituksellisten intressien parantamista, mutta tietenkin meidän täytyy kiinnittää huomiota tiettyihin keskeisiin kysymyksiin. Ja yksi niistä on se, että virheiden ja perustettomasti maksettujen varojen takaisin perinnästä. Useimmiten jäsenvaltiot toimivat määräysten mukaisesti, mutta joskus eroavaisuudet määräysten tulkinnan osalta ovat erittäin suuret. Erityisesti mikä siinä vaiheessa, kun nämä velat kir kirjataan tileihin. Tämä on tärkeää huomio, sillä mikäli ensimmäisessä vaiheessa jo tapahtuu viivästystä, niin on hyvin todennäköistä, että takaisinperintä käytännössäkin vii, viivästyy ja 50-50 sääntöä ei voida toteuttaa toivotulla tavalla. Mitä tulee sitten tähän toiseen seikkaan, eli jäsenvaltioiden mahdollisuus takaisinperinnän toteuttamiseksi perusteettomien maksujen osalta. Tällä hetkellä toteutumisaste on hyvin alhaisella tasolla, 10 prosentin luokkaa, mutta kun uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2006, niin takaisinperintää aste on noussut ja nyt ollaan me päässeet jo reilu 40 prosenttiin. Mutta kuten esittelijä oikeutetusti työasiakirjassaan toteaa, niin uusikaan järjestelmä – käyttöönotto tarkoittaa kuitenkin vielä sitä, että yli 50 prosenttia jää takaisin perimättä. Mitä tulee takaisin perintää menettelyihin, niin ongelmana on ollut juuri se, että nämä säännöt eivät ole olleet riittävän tarkkoja. Kun katsotaan vuotta 2006-2009, niin yli 120 miljoonaa euroa on vuosittain poistettu tästä näistä tileistä. Ja käytännössä tämä tarkoittaa, että tämä on lasku on langennut kansalaisten maksettavaksi. Tässä on useimmiten ollut huolimattomuus syynä ja muistutettakoon, että me emme tietenkään halua puuttua missään nimessä kansallisiin toimenpiteisiin, mutta me olemme sitä mieltä, että silloin kun meidän pitäisi määritellä tarkemmin yhtenäiset toimenpidemääräykset. Komissiollahan on vastuu tästä takaisin perinnän valvonnasta. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että lähes 90 prosenttia niistä summista, olivat käytännössä komission tekemiä rahoituksellisia oikaisuja eikä takaisin perin, perintöjä. Ja näistä maksuista vastasivat sitten loppujen lopuksi veronmaksajat, eivätkä ne, jotka saivat perusteettomasti nämä maksut käyttöönsä. Tilanne on parantunut vuodesta 2009, mutta valitettavasti ei ole vielä pystytty tarkkaan määrittelemään sitä summaa, joka on voitu periä takaisin. Komission esittämät luvut ovat huomattavasti alhaisemmat kuin ne, jotka on kansallisella tasolla tunnistettu, ja tähän on olemassa lukuisia syitä. Ja nyt olisi tärkeää, että me saisimme nämä sekä komission että kansallisten viranomaisten esittämät luvut samalle tasolle. Herra puheenjohtaja, Tilintarkastustuomioistuin esittää lukuisia suosituksia takaisinperintämenettelyn tehostamiseksi. Suosittelemme muun muassa, että komission pitäisi pyytää jäsenvaltioita kertomuksia epäsäännönmukaisuuksista, eli Tämän lisäksi me ehdotamme, että otettaisiin käyttöön yhdenmukainen aikataulutus muun muassa tähän säännönmukaisuuksista ilmoittamiseen ajankohtaan liittyen. Komissio on tämän ilmeisesti jo huomannut omassa ehdotuksessaan ja otettakoon vielä komission esittämään, hiljattain esittämään lainsäädäntöehdotuksen. Komissio ehdottaa sellaista järjestelmää, että nykyinen 50-50 sääntö muuttuisi 100 prosenttiseksi säännöksi, eli se tarkoittaa sitä, että neljä, neljä vuoden kuluttua normaalissa tapauksissa ja kahdeksan vuotta muuten, eli silloin jäsenvaltio joutuisi maksamaan 100 prosenttia takaisin. Se kuulostaa ihan hyvältä ehdotukselta mutta meidän täytyy aina muistaa, että mikäli jäsenvaltiot tietävät, jos he joutuvat maksamaan tämän koko summan, niin äh, riskinä on se, että näitä kaikkia epäsäännönmukaisuuksia ei rekisteröidä laisinkaan. Tämä on käynyt selväksi keskustelussa jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Ja kun olemme tarkastelleet nykyistä sääntöä, niin jäsenvaltiot käyttävät olemassa olevaa järjestelmää omien etujensa ajamiseksi. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää esittelijä Gressleä hänen tekemästään työstä. Hän on uudemman kerran osoittanut, miten ponnekkaasti hän on pyrkinyt omalla työllään parantamaan tilannetta Euroopan unionin ja sen kansalaisten intressien, rahoituksellisten intressien suojelmiseksi. Kiitos sitten puheenvuorossaan esittelijä, jota niin kauniisti jo tässä ylistettiinkin. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä haluaisin kiittää sydämellisesti tilintarkastustuomioistuinta mielenkiintoista kertomuksesta. Ja kuten todettu, optimaalinen tulos saavutetaan, kun tarastaminen ja hyväksymiskertomus ja takaisinperintäkertomus tutkitaan. Silloin syntyy pitkä ja surullinen luku. Tämä on todettava. Mitä tulee minun suositukseni kohdassa yksi? Siellä puhutaan paremmista luvuista. Ja tarvitaan sitä, että pitkä kiista komission ja minun henkilöni välillä tästä lausumasta siitä, miten paljon varoja nyt jää epäoikeutetusti vastaanottajille. Olen tullut siihen tulokseen, että olen ryhtynyt erotuomariksi ja olen ottanut kummankin luvun. Komissio väittää, että vain että 40 prosenttia perusteettomasti venetyistä varoista peritään takaisin, ja tuomioistuin sanoi, että näitä on 10 prosenttia, ja vaikka käytettäisiin parempia komission lukuja, eli 40 prosenttia saataisiin perittyä takaisin, 60 prosenttia edelleenkin jäisi vastaanottajalle. Ja mikä silloin on sitten summa, jota ei peritä takaisin? Se on 60-90 prosenttia. Minun täytyy silloin sanoa, että hyvä uutinen on tietysti se, että jos äh, aiheettomasti saa varoja, ne voi pitää. Se on ensimmäinen hyvä uutinen. Toinen uutinen on se, että jos tässä on vietynyt petoksen ei jää toiseksi ettei edes kiinni siitä, ja kolmeksi, jos sitä vaikka jää kiinnikin siitä, niin ei saisi rangaistusta. Eli kolme hyvää uutista. Kolme hyvää uutista tiettyihin osiin Eurooppaa. Tiedän, että te ette voi tälle mitään. Tämä nyt tavallaan liittyy tähän Olaf-keskusteluun. Mielenkiintoinen luku, tärkeä luku. Laajoissa keskustelussa vuosien ajan me olemme puhuneet takaisinperimisestä ja tähän asti olemme saaneet aikaan erilaisia tuloksia. Maatalouden alueella emme voi oikeastaan muuttaa mitään todellisesti, koska maatalouden järjestelmä on sellainen kuin on. Siinä on vastuuvapaus, mutta tunnustaen nykyisen järjestelmän ja tunnustan, että sen osalta on tekee mielenkiintoisia ehdotuksia siitä, miten voitaisiin saada paremmin tietoa niistä summista, jotka maksetaan aiheettomasti, ja tämä 50-50 säätö, niin minä henkilökohtaisesti olen hiukan turhautunut siitä, <clears throat> miten Task Force, joka on käsitellyt takaisin perintään, on toiminut vuosien ajan. Joka kesä minä aina kolmen viikon ajan huolehdin, huolin näistä takaisin maksamien varojen perimisestä. Ja haluaisin sanoa tässä kohdassa, että tämä task force, <clears throat> niin, sen osalta voidaan sanoa, että lainsäädäntö ei sovelta yhtenäisesti Euroopan unionin alueella. Kysymys on aina siitä, kuka toimii. Tämän kriittisen kommentin haluaisin tässä yhteydessä esittää. Edistysaskelia on saavutettu viime vuosina kyllä, mutta minusta tämä kysymys varojen perimisestä, jotka on maksettu aiheetta, että tämä on sellainen kysymys, joka itse asiassa pitäisi olla meille tärkeä kysymys käsiteltäväksi Epämiellyttävästi tässä nousee esille jälleen kerran Italia, joka on EUn perustajajäsen ja on kohdassa seitsemän tämän maininnutkin. Ja ne, jotka ennen kaikkea ovat hyötyneet tästä 50-50 säännöstä, se on Italia 58 prosentilla, jolloin tilanne muuttuu todellaksi hankalaksi Italian osalta. Ja kysyisin komissiolta, mitä suunnitelmia komissiolla on Italiaa varten. Ja voin vaan suositella tämän koko kertomuksen lukemista olemme pyrkineet ottamaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset ja tähän haluaisinkin jättää. Thank you. And... Kiitos. Nyt komissio voi kommentoida. Rouva Patri Linju puhuu sieltä, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Hyvä esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Minä voin puhua vain lyhyesti. Mielestäni asiat tulivat aika selväksi ja itse tekstitkin ovat aika paljon puhuvia. Haluan totta kai myös kiittää tästä tilaisuudesta käydä keskustelua tärkeästä teemasta. Paitsi että tilintarkastustuomioistuin on antanut myös tarkastuskertomuksensa tilien tarkastamisesta. Kuten täällä todettiin, tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon varsinaisen takaisinperinnän ja sen järjestelmän, jota jäsenvaltiot hoitavat itse hyödynsaajien kohdalla ja sitten vaihto jäsenvaltioiden ja komission kesken ajatellen takaisinperinnän rekisteröintiin ja epäsäännönmukaisten maksujen peruuttamiseen ja sitten miten tästä raportoidaan komissiolle näistä operaatioista lopuksi kolmas puoli millä tavalla komissio esittelee nämä vuosittaiset tilit takaisinperin osalta. Yleisesti ottaen tilintarkastustuomioistuin on tunnustanut, että nykyinen jäsenvaltioissa oleva takaisinperintäjärjestelmä, kuten myös valvonta, jota komissio harjoittaa, on sitten vuoden 2006 kohentunut. Esittelijän sen tunnustaa myös. Totta kai me olemme hyvin rohkaistuneita näistä tuloksista, näistä kommenteista. Komissio on kovasti uurastanutkin sen hyväksi. Ja totta kai on kiva panna merkille, että tämä on kantanut hedelmää. Komissio on kuitenkin tietoinen ja on paljon samaa mieltä näiden täällä tehtyjen huomioiden kanssa siitä, että emme ole vielä ihan täydellisessä tilanteessa ja varmasti on vielä parantamisen varaa. Komissio onkin päättänyt jatkaa tällä tiellä niin, että järjestelmä vielä paranisi. Paristakin näkökulmasta katsoen ensinnäkin liittyen unionin taloudellisten etujen puolustamiseen, se on tärkeällä siellä, mutta myös ajatellen takaisinperintää tuen saajilta. Me olemmekin kirjanneet tarkkaan tuomioistuimen ja Rova Greslen esittämät suositukset keskeisiltä osiltaan, menemättä yksityiskohtiin, komissio on valmis jatkamaan tätä ja osittain, kuten herra Alani sillä totesinkin, komissio on jo vastannut suosituksiin, jotka ovat näissä kertomuksissa. Sanoin tietyin rajoituksiin, koska täytyy ottaa huomioon myös komission toimivallan rajat, tai ajatellen ylipäätään tätä jaettua järjestelmää maatalousmenoissaan. Mitkä rajat sitten ovat tai yksityiskohdat on hyvä kuitenkin olla selvillä siitä, mitä me voimme tehdä ja mitä olemme valmiita tekemään, mutta kuitenkin tietyissä puitteissa. Ensinnäkin keskeisessä asemassa on se, että ollaan tietoisia siitä, että ja hyväksytä se, että on tietty ero, ja se on ehkä hyvä aina palata mieliin, on olemassa ero siinä, että suojellaan unionin taloudellisia etuja. Komissio on siinä täydellisesti vastuussa, kantaa siitä huolen. Ja sitten jos ajatellaan todellista takaisinperintää varsinaisten hyödynsaajien äh, suunnalla, kun on epäsäännönmukaisesti maksettu tukia. Siinä huomioon mukaan tulevat myös kansalliset järjestelmät, myös oikeusjärjestelmät. Euroopan unionin tasolla komissio ei ole toimivaltainen sillä ei ole mahdollisuutta puuttua, jos ajatellaan kansallista oikeutta, emme edes halua sitä, jos ajatellaan, että meillä ei ole oikeutta puuttua kansallisiin määräyksiin liittyen vararikkoon. Tuomioistuin otti senkin esille. Kuitenkin näissä oikeudellisissa puitteissa olemme aina valmiita myös parantamaan suoritustamme siinä, miten myös jäsenvaltiot toimivat ja kehottaa niitä menemään oikeaan suuntaan. Sitten ehkä vähemmän näistä oikeudellisista rajoista puhuen, nyt on paremminkin tulkinnasta kyse nyt. Ja kuten totesin, vaikkakin järjestelmä nyt ei ole täydellinen ja vielä parantamisen varaa on, niin komissio ehkä hiukkasen tarkemmin tutunut tähän kuin tilintarkastustuomioistuin, kun ajatellaan missä määrin tilintarkastustuomioistuin esille ottamat riskit on huomioitu, niin että riskit on riittävässä määrin huomioitu joko niin, että todentamisviranomaiset hoitavat tarkastamisen, kuten äskenkin oli jo puhetta, aina siellä on mahdollisuuksia parantaa tilannetta. Joko siis todentamisviranomaiset hoitavat tämän tilien tarkastamisessa ja hyväksymisessä. Se liittyy taloudellisten etujen puolustamiseen, suojelemiseen. Tai sitten komissio itse tekee tarkastuksia omassa säännönmukaisuusmenettelyssään. Voin taata teille, että jos puutteita heikkouksia tulee vastaan ja on vaaraa yhteisön varoille, niin turvaudumme rahoitusoikaisuun ainakin tässä voidaan suojella yhteisön rahoitus- ja työvaikea ehkä kaikilta hyödynsaajilta sarkkavaroja perittyä. Kuten Alanisella totesi, järjestelmää voidaan vielä parantaa. Ja nyt voimmekin kertoa, kuten Alanisellakin totesi, niin kaikkein tärkein suositus, jonka tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, on huomioitu myös Rovan Greslen tekstissä. Ja se on suurelta osin otettu huomioon myös horisontaalisessa asetusehdotuksessamme kaudelle 2013 jälkeen, siis YMP-uudistuksessa. Täällä oli yksi esimerkkikin jo, voin toisenkin antaa. Esimerkiksi kysymys, joka liittyy siihen ajankohtaan, jolloin meidän täytyy kertoa tästä hyödynsaille ja raportoida myös komissiolle. Se on aika tärkeää, koska se käynnistää koko takaisin perinnänkin ja myös sen, että pystymme suojelemaan taloudellisia etujamme. Siellä on uusi artikla 56 horisontaaliseen asetukseen tulossa. Siellä on paljon selkeämpiä ja täsmällisempiä määräyksiä, joiden asioista voidaan velvoitenomaisesti käynnistää rekisteröintiin, niin päästään tietystä hämmennyksestä eroon, joka on nykyisin ollut vallalla siinä, miten voidaan soveltaa ja tulkita tätä jäsenvaltioissa. Herra Alanisilla mainitsi myös, että me esitämme, että tämä 50 prosentin takaisinmaksumenetelmän korvaisimme, kun on kyse neljästä vuodesta, että sinne tulisi 100 prosentin takaisinmaksusääntö. Me olemme sitä mieltä, että tämän myötä joka tapauksessa voitaisiin nopeuttaa ja kehottaa jäsenvaltioita myös nopeuttamaan takaisin perintää hyödynsaajalta. Hehän tietävät, että neljän vuoden kuluttua, jos eivät ole toteuttaneet takaisin perintää, niin ex officio he joutuvat sitten maksamaan velan sataprosenttisesti. sinä. nyt on aika lailla kannustinta. Emme Tietenkään se voi sitä, että se voi olla myös kannustin jäsenvaltioilla niin, että voidaan yhä enemmän peitellä tai jotenkin välttää joidenkin velkojen rekisteröimistä. Mutta kuitenkin me teemme riskianalyysiä ja jos tarvetta on, teemme myös tarkastuksia näistä mahdollisista riskeistä, joita on syntynyt tämän säännön vuoksi. Kun tässä nyt punnitaan etuja ja hyötyjä, niin kuitenkin edut menevät pidemmälle kaiken kaikkiaan tässä ongelmassa. Tässä nyt pari esimerkkiä, jotka halusin antaa, kun on kyse näistä tärkeimmistä muutoksista, joita me olemme esittäneet. Huomioiden myös suositukset, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Tätä on kovasti korostettu. Yksityiskohtia voidaan täsmentää vielä, kun näitä erityisiä muutoksia tehdään, mukaan lukien myös korkojen lasku tai minkälaisia soveltamismääräyksiä tulee käyttöön. Mietimme tässä myös suuntaviivoja, joita voidaan vielä myös viilata. Vielä kaiken kaikkiaan sanoisin, että me olemme päässeet yhä lähemmäksi suurelta osin niitä huomioita, joita täällä on tehty. Sitten Italiasta puheen ollen. Rova Gresle otti Italian esille. Emme tietenkään sivuta tätä ongelmaa, me jatkamme sen seurantaa. Siellä on vielä avoimia tapauksia, ja kuten hänkin varmasti tietää, ne ovat, kuten totesin, sellaisia rajatapauksia, kuten jo totesin, tässä jo puheenvuoroni aluksikin. Ne ovat nyt oikeusmenettelyssä. Ne menevät omaa tahtiaan. Ehkä liian pitkäänkin menee siinä, mutta kuitenkin seuraamme näitä tapauksia. Voimme kyllä vakuuttaa teille, että operaatiot hoidetaan tunnon tarkasti No niin, loppujen lopuksi voidaan sanoa, että suurelta osin olemme kantaneet huolta samoista asioista, eli mahdollisimman pitkälle päästään takaisin perinnässä, pitää nimittäin paikkaansa. Kun on perusteetta maksettu jotain, niin se on perittävä takaisin, jos niitä maksettu on. Meillä on jo aika paljon erilaisia osatekijöitä omassa esityksessämme horisontaaliseksi asetukseksi, ja varmastikin voimme käydä rakentavaa keskustelua jatkossakin tästä aiheesta. Kun tässä tällä välin ja rinnakkain, kuten Rova Grieslekin totesi, tähän menee varmasti aikaa ennen kuin nämä muutokset, jotka ovat aika merkittäviäkin, voivat tulla käytäntöön. Se edellyttää oikeudellisiakin muutoksia. Tätä odotellessa kuitenkin mekin pyrimme vielä viilaamaan tätä nykyisissä oikeudellisissa puitteissa – meidän omia suuntaviivojamme, niin että päästäisiin eteenpäin mahdollisissa puitteissa. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja Rova Gressle, herra Alanissilä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti nyt tilintar- parlamentin jäsenet, jos haluatte esittää kysymyksiä. Herra Gebrandi ensimmäisenä. Uh, thank you, Chairman, and I would like to thank the court. Kiitos, haluaisin kiittää tilintarkastumistuntoja tum komissiota kertomuksesta ja siirrettävistä kommenteista. haluaisin myös kiittää Rova Gresleä esittelijämme lausun mietintöluonnoksesta ja minä voimakkaasti tuen suosituksia tilintarkastustuomioistuimelta ja Rova Gressleltä. Minulla olisi yksi vakava poliittinen kysymys. Nimittäin mietin, tämän tyyp- raportit tämän tyyppisistä tapahtumista ovat nyt, niitä on tulossa yhä enemmän, ja me joudumme palaamaan jatkuvasti samaan ongelmaan, ja näyttää siltä, että jäsenvaltiota ei kiinnosta, eivät kiinnosta samat asiat kuin meitä kiinnostavat. Eli eurooppalaisten varojen käyttäminen vastuullisesti tavoitteiden saavuttaminen, joita asetetaan Euroopan tavoin että siltä, että jäsenvaltioita kiinnostaa vain saada mahdollisimman paljon eurooppalaista rahaa omien rajojensa sisälle ja että muulla ei sitten olekaan mitään väliä. Minun kysymykseni sekä tilastustuomioistuimelle että komissiolle kuuluu, me voimme tehdä järjestelmästä paremmin, me yrittää tehdä sitä paremmin, me voimme viedä levitse suosituksia, voimme tehdä komission asemasta vahvemman. Eikö kuitenkin olisi tunne siitä, että niin kauan kuin me emme keskustele rakenteellisesta ongelmasta, joka on jäsenvaltioiden asenne, ei, niin, ei, ei ole mitään järkeä hienosäätöjärjestelmää. Ja toiseksi, oletteko saaneet mitään vastausta jäsenvaltioista – mitä tulee jäsenvaltioiden rooliin näissä asioissa, tämä on kysymys sekä tilintustumistumille että komissiolle. Jos tämä on epätyydyttävää, herra puheenjohtaja, ehdottaisin, että me budjetinvalvontavaliokuntana tarttuisimme tähän asiaan. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Muita vuoropyyntöjä ei ole, mutta minullakin olisi kysymys. Tämä on ikuinen ongelma ollut jo vuosien saatossa. Onko yhtäkään jäsenvaltiota teidän mielestäni, jossa olisi sellainen oikeusjärjestys, joka olisi suositeltavissa muille jäsenvaltioille? Koska me juurikaan voimme vaikuttaa oikeudelliseen tilanteeseen jäsenvaltiossa, mutta voimme tietenkin vertaisanalyysin avulla sanoa, että no, tämä on paras. Mietin tässä vain, tilintarkastustuomioistuin tekee kertomuksen, täältä Lämme me keskustelemme siitä parlamentissa. Onko neuvosto koska virallisesti reagoinut yhteenkään tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin näissä asioissa? Olisi kiintoisaa tietää. Mikä on neuvoston asennoituminen? Kai neuvostossakin on joku komitea tätä varten, joka voisi lausua tästä näistä johtopäätöksistä. Käykö näin? Onko sieltä mitään kuultu? Mikä on tilanne? tilintarkastustuomioistuin. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Uh, olen kyllä samaa mieltä näiden kommenttien kanssa, joita kuulimme viimeksi. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä tämän tärkeimmän viestin kanssa, jonka esittelijä totesi, että vaikkakin menettely on kohentunut, niin se ei ole mikään tyydyttävä vielä takaisin perinnässä. Komissio on esittänyt muutoksia, uutta raja, aikarajaa muun muassa takaisin perinnälle ja ilmoituksille. Voi joitakin ongelmia kyllä ratkaista, mutta totta kai ei pidä joutua tilanteeseen, että vain hyvin vähän velkoja peritään maista, jos nyt on yksinkertaisesti sanoa. Jatkossa pitäisi olla niin, että tilanne olisi se, että me saamme mahdollisimman myöhemmin vielä takaisin perittyä, mahdollisimman nopeasti siis pois kirjattu. Ja sitten takaisinperintäasteesta puheen ollen se on alhainen. Noin 10 prosenttia vaikuttaisi, kuten taulukosta kaksi näkyy. Jos ajatellaan näitä summia, joita on takaisin peritty, kun ajatellaan kuinka paljon velkaa on, Osa veloista on hyvin vanhoja. Ne ovat peräisin varhaisemmilta vuosilta kuin 2006. Tai ajatellaan että otetaan huomioon vain 2006 vuoden jälkeiset velat. Sekin on vain 46 prosenttia. Minä puhun tästä uudesta järjestelmästä. Siis 2006 jälkeen perityt velat luvut vuodelta 2010 komission toimintakertomuksesta on, että 42 prosenttia olisi takaisin perintä 2007-2010. Olen samaa mieltä kyllä, tässä on parantamisen varaa takaisin perinnässä. 42 ei ole mikään korkea aste. Suurin syy tähän on se, että on vaikea saada tietoa, koska velkojat eivät ole välttämättä maanviljelijöitä, vaan yrityksiä, kauppiaita. Ja he voivat hyvinkin välttää tämän tilanneet. He voivat joutua myös vararikkoon. Heidät julistetaan maksukyvyttömiksi ja niin edelleen. Miten teidän kysymyksenne, herra puheenjohtaja? Herra Gerbrandikin esitti tämän kysymyksen. Kyllä, me olemme tätä jo ennakoineetkin. Maatalousvaliokunnan kanssa tässä on viivästyksiä. Vastaus oli mielestäni aika hyvä. Jäsenvaltiot kyllä tunnustivat nämä ongelmat ja niin, että täytyy uudistuksia tehdä. Ehkä olisi hyvä oppia myös hyvistä käytänteistä. Kuten komission vuosikertomuksessakin on todettu, jotkut jäsenvaltiot kyllä onnistuneet pääsevät jopa 100 prosenttiin. Itävalta ja Alankomaat muun muassa. Muut jäävät alle 20 prosenttiin. Ehkä voitaisiin omaksua jotain hyviä käytänteitä. Kiitos. Okay, the commission... Kiitos, komissio. Haluatteko vielä vastata johonkin? Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Lisäisin tähän vielä sen, että totta kai tilanne vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. No ehkä tässä on hiukkasen jakomielinen asennoituminenkin on jäsenvaltioita, jotka eivät oikein ole osannut kiinnostua tästä. Tässä on mahdollisuuksia kuitenkin selityksiksi paitsi että ei ole kiinnostusta, se johtuu myös sääntöjen monimutkaisuudesta. On kyse oikeusjärjestelmistä, on erilaisia menettelyjä, jotka liittyvät velkojen tunnustamiseen, niiden takaisinperintään. Kyse on oikeussäännöistä. Ne eivät ole yhteisiä välttämättä kaikissa jäsenvaltioissa, näin menettelyt ovat monimutkaisia riippumatta ehkä siitä, että ei ole ihan tunnollisesti hoidettu. Me olemme kyllä huomanneet, että ei ole välttämättä kovin uurastettu. Tämä ei ole ihan vesitiivis järjestelmä kaikilta osin. Olemme kuitenkin miettimässä tätä. Pitää yhtä lailla paikkansa, että kun on monimutkaisia sääntöjä, niin siinä ehkä ainakin joissakin kohdilla olisi selityksen paikka Meidän uudessa esityksessämme onkin jotain tähän suuntaan pyritty saman aikaan, että yksinkertaistetaan sovellettavia sääntöjä, esimerkiksi kun on kyse velan tunnustamisesta, ja kuten totesin, on kyse oikeusjärjestelmistä, ja aika pitkät ovat myös nämä riitojen käsittelymenettelyt. Ja lopuksi Kaiken kaikkiaan pyrkimyksenä on yksinkertaistaa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo maksatusvaiheessa tukijärjestelmissä, joita nyt on käytössä niin, että olisivat yksinkertaisia niin, että meillä olisi valvottavia tehokkaita sääntöjä niin, että yhtäältä ketjun toisessa päässä olisi vähemmän mahdollisuuksia epäsäännönmukaisuuksiin. Todennäköisesti Tämä on tällainen kaksinaamainen tai kaksipuolinen lähestymistapa niin, että se ei välttämättä riippu pelkästään voi tehdä tahdosta, vaikka silläkin oma asemansa on. Kiitoksia kovasti. Ingeborg, enpä usko, että haluat kommentoida enää. Minä haluaisin kiittää näin ollen tilintarkastustuomioistuinta herra Alanissilä varsinkin, hänen osuudestaan myös kaikkia muitakin me vakavassa mielessä mietimme näitä, miten tilannetta voidaan kohentaa näiltä osin. Kiitoksia kovasti. Päätämme kokouksen. Pyydän, että koordinaattorit jäävät tänne koordinaattorit ja kokousta varten. Ja muut voivat lähteä salista.